No niin, hyvää iltapäivää. Where is my hammer? Dino should go to his place. Dino, at the book Dino. Hello. <laughs> no niin, hyvää iltapäivää kaikki. Toivotan teidät tervetulleeksi ihmisoikeusalivaliokunnan kokoukseen. Ja haluaisin, että ensin katsomme edellisen kokouksen pöytäkirjaa, siis kokousasiakirjojen mukana jaettu pöytäkirja 22. päivän lokakuuta kokouksesta ja kysyn, että voidaanko tämä pöytäkirja hyväksyä. Näin ilmeisesti voidaan tehdä. Se on hyväksytty. Sitten kohta kolme. Hieman lyhyemmin kuin edellisellä kerralla, niin annan teille joitakin tiedonantoja asioista, joita on tapahtunut tässä sitten edellisen kokouksen. Ensinnäkin Saharovin palkinto. Tämä palkintoseremoniahan lähestyy, se on 16. joulukuuta Strasbourgissa. Ja olen saanut kutsun lähteä Moskovaan juuri ennen tätä seremoniaa osallistuakseni Saharov-säätiön ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Hammarbergin järjestämään konferenssiin, jossa keskustellaan Andrei Saharovin perinnöstä. 14. päivä joulukuuta tulee kuluneeksi 20 vuotta Andrei Saharovin kuolemasta ja mielenkiintoisella tavalla ympyrä sulkeutuu, koska meillä on sitten mahdollisuus tavata venäläisiä ystäviämme Strasbourgissa heti tämän Moskovan konferenssin jälkeen. Ja pidämme teidät ajan tasalla tästä ohjelmasta. Sitten voisin kertoa teille, että viime maanantaina olin tapaamassa Euroopan neuvoston EU-maita edustavia 27 suurlähettilästä. Ja olimme tässä tilaisuudessa yhdessä Libe-valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando López Aguilarin kanssa – niin kuin tiedätte, niin hänen toimialansa ja Liben-valiokunnan toimialaa ovat pikemminkin Euroopan unionin sisäiset ihmisoikeuskysymykset, syrjimättömyys, perusoikeudet ja niin edelleen. Ja meille taas sitten kuuluu täällä alivaliokunnassa ihmisoikeuskysymykset ulkosuhteissa. Ja tällä tavalla mielestäni saimme erittäin hyvän keskusteluyhteyden eh, Euroopan neuvoston EU-maita edustaviin suurlähettiläisiin. Ja aivan erityisesti he halusivat keskustella siitä, mitkä olivat meidän näkemyksemme koskien tulevaa unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ja olen varma, että tämä kysymys tulee myönteisellä tavalla työllistämään meitä täällä alivaliokunnassa tänä talvena, koska tarkoitus on, että AFKO-valiokunnan, eli siis perustus, perussopimusvaliokunnan johdolla ryhdytään Eh, laatimaan oma-aloitemietintöä tästä tulevasta liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, mutta aivan ilmeisesti LIBE-valiokunnalla, eli siis kansalaisvapauksia tarkastelevalla valiokunnalla ja meillä ihmisoikeusalivaliokunnalla on rooli tässä prosessissa, että me voimme todennäköisesti antaa ainakin lausunnon tähän mietintöön ja se on hyvin jännittävää. Eli todellakin Lissabonin sopimus astuu voimaan huomenna ja se muun muassa tuo sitten tämän tämän vaikutuksen, että unioni voi liittyä kansainvälisiin järjestöihin. Ja mä lauantaina pidin puheen kotona ja, ja sanoin, että tuskinpa meidän lapsenlapsemme tulevat kysymään, että mummi, vaari, missä sinä olit, kun kuulit, että Lissabonin sopimus astuu voimaan, mutta sanoin, että minulle tämä oli hyvin tärkeä hetki ja olin Hollannissa ihmisoikeusseminaarissa. No, sitten kysymys tästä uudesta korkeasta edustajasta ja komission varapuheenjohtajasta. Olin itse hyvin myönteisesti ilahtunut ja, ja avoin sille ajatukselle, että paronitar Ashtonista tulee korkea edustaja. Mielestäni hänen taustansa on sellainen, että hän on todennäköisesti hyvin kiinnostunut ihmisoikeuksista. Meille tulee tilaisuus keskustella hänen kanssaan jo, jo keskiviikkoaamuna, kun hän tulee ulkoasian valiokuntaa vaihtamaan ajatuksia. Ja koitamme varmasti silloin saada aikaan sen, että hän kertoo, miten hän näkee ihmisoikeusnäkökulmien valtavirtaistamisen ulkosuhteissa. Sitten vielä näistä ajankohtaisista päätöslauselmista. Strasbourgissa viime viikolla meillähän oli kolme päätöslauselmaa Nicaraguasta, Laosista ja Vietnamista ja sitten kolmanneksi Kiinasta. Ja te varmasti jotkut saatoitte havaita sitä, että, että parlamentti ei ole täysin Eh, yhtenäinen varsinkaan suhteessa Kiinaan, mutta ei myöskään Nicaraguaan. Ja tällaista tietysti on, kun olemme poliittinen instituutio, mutta uskon, että meidän täytyy jatkaa keskusteluja näistä asioista, jotta me voimme muodostaa yhtenäisempiä kantoja. Nyt sitten tämä kysely tai tämän, tämän ajankohtaisten päätöslauselmien ajankohta torstai-iltapäivänä tulee varmasti jossain määrin kokemaan vaikutuksia Lissabonin sopimuksesta, koska tällä hetkellähän siellä saattaa olla komission jäsen vastaamassa, jolla ei ole mitään tekemistä ulkosuhteiden kanssa, mutta toivomme tietysti, että korkea edustaja tulee näihin tilaisuuksiin. Ja muistutan teitä tässä yhteydessä siitä, että että olen lähettänyt kirjeen ryhmien puheenjohtajille jo, jo loppukesällä ja pyytänyt, että harkittaisiin tämän ajankohtaisten päätöslauselmien käsittelyajan aikaistamista, jolloin varmasti saisimme monessa suhteessa paremman, paremman läsnäolon ja myöskin komission ja neuvoston puolelta. Lopuksi delegaatiosta. Herra Obios on täällä ja hän on valmis puhumaan meille lyhyesti siitä, mitä hän koki AFETin eli ulkoasianvaliokunnan delegaation matkalla Madridiin lokakuun lopussa. Espanjahan on tuleva puheenjohtajamaa ja mielenkiintoista nähdä, miten ihmisoikeuskysymykset asettuvat uomiinsa Espanjan puheenjohtajakaudella, joka on sitten viimeinen tällainen kiertävä puheenjohtajakausi. Ja sitten meillä on toivottavasti mahdollisuus kuulla herra Hauittia tai rouva Andrikiiniä tai molempia siitä, koska hehän ovat osallistuneet ulkoasianvaliokunnan delegaation YK yleiskokoukseen pari viikkoa sitten. On tietysti mahdollista, että tästä asiasta keskustellaan myös asiakohdassa, joka käsittelee Ruotsin puheenjohtajakautta, aivan, aivan miten Richard Howitt ja Laima Andrikine näkevät parhaaksi. Mutta tässä oli ainakin puheenjohtajan puolelta kaikki ilmoitusasiat. Sitten voimme siirtyä asiakohtaan numero neljä. Eli meillä on nyt sitten ajatusten vaihto Ruotsin puheenjohtaja, puheenjohtajuuden kanssa. Olemme olleet erittäin iloisia ja henkilökohtaisesti olen todella nauttinut työskentelystä Ruotsin edustajien kanssa kaikissa suhteissa. Heillä on ollut erinomainen ote ihmisoikeusasioihin ja olen tavattoman iloinen siitä, että Elinor Hammarskjöld Kohomin puheenjohtaja on niin tiiviisti pitänyt yhteyttä alivaliokuntaan. Ja, ähm, tässä vain ilmoitusasiana, että, että tuleva kohon puheenjohtaja äh, Espanjasta ei valitettavasti voinut tulla paikalle tämän päivän kokoukseen. Hänen nimensä on Fernando Heredia ja hän on tuolta Espanjan pysyvästä edustustosta. Hän tulee olemaan vastuussa ihmisoikeusasioista ja, ja niin hän on, hän on itse asiassa täällä paikalla, eli herra Heredia voi ottaa osaa keskusteluun. Ja sitten uuden, uusi Kohomin puheenjohtaja on kutsuttu alivaliokunnan kokoukseen, joka pidetään 14. päivä tammikuuta. Voimme jatkaa silloin Espanjan edustajien kanssa keskustelua. Nyt meillä on täällä myös paikalla ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston puolesta rouva Natalia Alonso, joka, on, joka edustaa Amnesty Internationalin Brysselin toimistoa. Me tosiaan saimme kuulla jo Ruotsin puheenjohtajakauden alussa hyvin kunnianhimoisesta ihmisoikeusohjelmasta, että Ruotsi halusi, että EU on entistä näkyvämpi globaali toimija ihmisoikeusasioissa. Ja tähän liittyy tietenkin kaikki ihmisoikeussuuntaviivat, jotka meillä on, tietysti myös ihmisoikeusdialogit, eh, mutta sitten aivan erityisesti nämä Ruotsin esiin nostamat aloitteet, joista toinen koskee demokratiatukea ja toinen sitä, että EUn toiminnan ihmisoikeusasioissa pitää näkyä maailmassa paremmin. Eh, Ruotsin ilmoitti puheenjohtajakautensa tavoitteeksi myös eh, kiinnittää erityistä huomiota siihen, että näitä olemassa olevia instrumentteja käytetään tehokkaammin – ja lupasi vahvistaa ihmisoikeuksien valtavirtaistamista kaikista poliitikoissa. Ja voisin sitten pyytää, että Elinor Hammarskjöld käyttää puheenvuoron siitä, miten Ruotsi on kokenut tämän puheenjohtajakautensa ihmisoikeusohjelman toteutumisen. Ja odotamme varmasti, että kuulemme myöskin tästä päätöksestä, jonka yleisten asioiden neuvosto on marraskuun 16. ja 17. päivä kokouksissaan tehnyt koskien ulkosuhteiden demokratiatukea. Mutta tosiaan, Rova Hammarsson teillä on nyt puheenvuoro ja vielä kerran niin on ilo nähdä teidät taas täällä. Madam Chair, honorable members, uh, it's a pleasure. Puheenjohtaja, Arvoisat jäsenet, minulla on suuri kunnia saada olla täällä tänään, jossa voin kertoa alivaliokunnalle Ruotsin puheenjohtajakauden työstä neuvostossa ihmisoikeuksista ja demokratiasta viime kuukausina. Ehkä vaan symbolista, että olen täällä 30. marraskuuta raportoimassa meidän puheenjohtajakautemme työstä. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, huomenna Lissabonin sopimus tulee voimaan – ja siirrymme uuteen aikakauteen Euroopan unionin historiassa. Ihmisoikeustyön kannalta olen vakuuttunut siitä, että uudet instituutioiset puitteet mahdollistavat EUn työn vahvistamista ja ihmisoikeusasiassa entisestään, mutta minun tehtäväni on informoida teille äh, näistä pääsuuntaviivoista ja siitä työssä, jota Ruotsin puheenjohtajakaudella on tehnyt. Sanoisinkin, että tämä työ on vielä kesken. Olemme tietoisia siitä, että on vielä enemmän tehtävää seuraavalla puheenjohtajakaudella. Odotan kovasti keskustelua jäsenten kanssa tänään ja olen tietenkin käytettävissä niin vastaan mahdollisiin kysymyksiin yhdessä kollegoiden kanssa, jotka ovat komissiosta ja neuvostosta. Ja kun esittelin ohjelmamme elokuussa aloitin sillä, että ihmisoikeusagenda on Ruotsin puheenjohtajakaudella sellainen, joka on meille, johon me suhtaudumme aloitteellisesti. Ja koko EUn ihmisoikeusaki ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja yleisessä toiminnassa ylipäätään. Kokemuksemme viime kuukausina osoittaa, että lisääntyvä keskittyminen ihmisoikeusasioihin näkyy niin neuvostossa, komissiossa kuin Euroopan parlamentissakin kaikki ovat pyrkivät keskeisesti pääsemään asiassa tuloksiin. Viime kuukausina puheenjohtajavaalla on ollut useita tilaisuuksia eri tasoilla mielipiteiden vaihtoon Euroopan parlamentin kanssa ja sen, tämän alivaliokunnan kanssa. Olen hyvällinen siitä, että olemme pystyneet hyödyntämään tätä laajaa kaavaa, joka lisää yleistä luottamusta ja tämä on osaltaan myötä vaikuttanut meidän työhömme jotta EUsta saadaan läpinäkyvämpi toimija ja näkyvämpi toimija ihmisoikeusasioissa. Viime kuukausina puheenjohtajamaa on keskittynyt useasti, useisiin asioihin, jotka ovat erityisen tärkeitä myös Euroopan parlamentille. Ensinnäkin mainitsisin ihmisoikeuspuolustajien tilanteen. Puheenjohtajamaana, niin kuin puheenjohtaja sanoikin, me olemme keskittyneet panemaan täytäntöön konkreettisella tasolla EUn pääs- suuntaviivoja niin pääkaupungeissa kuin EUn edustustoissakin. Me olemme reagoineet rikkomuksiin yksittäisissä tapauksissa. Me olemme olleet yhteydessä ihmisoikeuspuolustajiin ja muihin kansalaisjärjestöihin ja olemme selvittäneet parhaita strategioita tällaisissa avaintilanteissa. Paljon on vielä tehtävää. Kuten Euroopan parlamenttikin puheenjohtajamaa on kiinnittänyt suurta huomiota kehitystä Venäjän ihmisoikeustilanteen kehittämiseen ja ja pitää hyvänä sitä, että saharov palkinto on annettu memoriaalille ja muille ihmisoikeusaktivisteille Venäjällä. E, tämä koskee myös muita maita, kuten Iran, Kiina, Irak, Kolumbia, Kazakstan, Zimbabwe, Sri Lanka ja Kuuba meidän puheenjohtajakaudellamme olemme myös pyrkineet tiivistämään toimintaamme suhteessa uusiin elementteihin tässä suuntaviivassa, kuten naispuoliset ihmisoikeusaktivistit tai sitten lesbojen, homojen, biseksuaalien ja muiden tilanne, kuten myös niiden, jotka ovat kokeneet äh, ihmisoikeusrikkomuksen internetin välityksellä. Toisekseen demokratian tukeminen. 7. marraskuuta neuvosto hyväksyi päätelmät siitä, miten EU pitäisi voimistaa ponnistelujaan demokratian tukemiseksi suhteessa sekä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Nämä päätelmät sisältävät vahvan poliittisen viestin prioriteeteista ja johdonmukaisuudesta. Me toivomme, että päätelmät ja, ja niiden toimintaohjelma mahdollistavat sen, että EU pystyy paremmin käyttämään monia työkalujaan osana johdonmukaista poliittista konseptia. Euroopan parlamentin päätös, joka hyväksyttiin 22. lokakuuta näistä asioista, antoi tervetulleen tuen näille ponnisteluille painotti sitä, mitä parlamentti voi tehdä asiassa, kuten myös mitä kansalliset ja alueelliset parlamentit voivat tehdä demokratian tukemiseksi. Kolmanneksi olemme keskittyneet ihmisoikeuksiin ja vammaisuuteen. Vuoden työnä mittaan olemme ylpeitä siitä, että neuvosto pystyy tekemään päätöksen muutama päivä sitten 26. marraskuuta päättää hyväksyä YK ihmisoik- vammaisoikeus yleissopimus. Ja tämä on ensimmäistä kertaa, kertaa kun alueellinen järjestö tulee osaksi e YK ihmisoikeusyleissopimusta. Niin ikään olemme kiinnostuneita liike-elämästä ja ihmisoikeuksista. Kuten te tiedätte, 10. ja 11. marraskuuta puheenjohtajamaa järjesti konferenssin suojaa, kunnioita ja korjaa. sille oli konferenssi, jossa käsiteltiin sosiaalista vastuunta, jossa selvitetään sitä, miten voidaan voimistaa sitä työtä, minkä John Ruggie on aloittanut. Puheenjohtaja Yleinen tavoite Ruotsin puheenjohtajakannalla oli äh, säilyttää EUn asema äh, globaalina toimijana näissä kysymyksissä. Kuten te tiedätte, me olemme halunneet, että nämä toimet ja politiikka on EU-tasolla näkyvämpää. Puheenjohtaja onkin hyvillään siitä, että poli- Kristi- siis ja turvallisuusasioiden komitea päätti syyskuuta ryhtyä toimiin, jolla EUn politiikka näkyisi voimakkaammin eh, myös ihmisoikeusasioissa niiden ehdotusten pohjalta, joita neuvoston sihteeristö ja komissio on tehnyt. Esimerkkeistä te, eh, te, esimerkit te tunnettekin, siinä on, siinä on mediastrategiaa, systemaattisempaa eh, EUn lausuntojen julkistaminen eri foorumeilla ja maakohtaisten tilanne, tilanteiden selvittäminen erityisesti ihmisoikeusasioissa Ennen kuin Ruotsin puheenjohtajakausi päättyy, EU on tehnyt järjestänyt 17 dialogia ja konsultaatio ihmisoikeusasioista Kohomin puitteissa. Tässä on mukana Venäjä, Kiina, Kanada, Japani, USA, Georgia, Kyrgyzstan, Tatsikistan, Kazakstan, Argentiina, Brasilia, Chile, Kolumbia, Meksiko, ehdokasmaat ja Afrikan unioni. Olemme iloisia, että me järjestämme ensimmäisen ihmisoikeusdialogitapaamisen Armenian kanssa 8. ja 9. joulukuuta. Ja mainitsen vielä, että lokakuussa neuvosto päätti järjestää uuden dialogin Indonesian kanssa, joka käynnistettiin Ruotsin ja Indonesian ulkoministeriön toimesta no- marraskuussa tämän dialogin lisäksi neuvosto edelleenkin käsittelee ihmisoikeusasioita poliittisella tasolla mukaan lukien äskettäiset huippukokoukset Venäjän ja Kiinan kanssa. Nämä dialogit ja konsultaatiot pysyvät edelleenkin oleellisena osana EUn ihmisoikeuspolitiikkaa. Meidän tavoitteemme on edelleenkin päästä tuloksiin. Tässä yhteydessä me olemme aloittaneet arvioimisen EU-Kiinan dialogista, jonka mainitsin jo aikaisemmin – ja me jatkamme alivaliokunnan informoimista tämän arvioinnin kehityksestä. Dialogi- ja konsultaatioiden lisäksi, joita siis Kohon vetää, kuten te tiedätte, on useitakin muitakin tapaamisia järjestetty ihmisoikeusasioista kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien kotonu-sopimuksen kahdeksan artiklan mukaiset tapaamiset. Yksi esimerkki oli sopimus Zimbabwen kanssa, jonka mukaan piti edistää kahdeksan artiklan mukaista dialogia keskittyy erityisesti ihmisoikeusasioihin. Muut, muita on käyty esimerkiksi Israelin, palestinalaishallinnon ja Marokon ja Egyptin kanssa. ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpano antaa globaalin vaikutuksen EUn ihmisoikeuspolitiikalle. Puheenjohtajakauden alusta alkaen olemme reagoineet vahvasti useisiin tapahtumiin Maantieteellisesti olemme reagoineet ihmisoikeustilanteen kehittymiseen maissa kaikkialla maailmassa. Useita ö, lausuntoja on tehty. Puheenjohtaja, onka maa on jatkanut EUn ponnisteluja näiden valtioiden ö, painostamiseksi, jotka eivät ole vielä ö, lat, kieltäneet kuolemanrangaistusta. Ja me olemme ö, reagoineet myös, myös kuoleman vastaan eri maissa me muistimme yhdessä Euroopan neuvoston kanssa lokakuun 10. päivä kuolemanrangaistuksen muistopäivä ja myös yleiskokouksessa tästä järjestettiin ministeritason kokous. Kahden viikon päästä me muistamme 15. vuosipäivää ICCPRn pöytäkirjan 15. vuosipäivää. Olemme jatkaneet aktiivista EUn työtä kidutusten vastustamiseksi. Me olemme reagoineet yksittäisiin tapauksiin. Jatkamme YK kiinnityksen vastaisen yleissopimuksen seurantaa. Me jatkamme kahdenkeskistä toimintaa suuntaviivojen tasolta mukaan lukien EU, YK elinten suositusten soveltaminen. Kuten alivaliokunta tietää, puheenjohtajamaa käynnisti kampanjan lasten oikeuksien puolesta keskittymällä vuosittaiseen ihmisoikeusfoorumiin, joka järjestettiin Tukholmassa 6.7. heinäkuuta, jossa keskityttiin lasten kärsimään väkivaltaan. Raportti on nyt julkistettu ja siihen pääsee foorumin nettisivuilta. Kohom kokoontuu myös joulukuussa ja käsittelee tuolloinkin lasten oikeuksia. Lasten oikeudet ja lapset ja aseelliset konfliktit. Näistä asioista neuvosto on keskittynyt tiettyihin maihin, joissa me erityisesti, joihin me erityisesti kohdennamme toimintamme. Useita toimia on käynnistetty lasten oikeuksien yleissopimuksen vuosipäivän muistamiseksi mukaan lukien korkeatason konferenssi Tukholmassa marraskuussa. Useita paikallisia aloitteita on myös järjestetty EUn, EU-maiden jäsenmaiden lähetystöjen toimista kolmansissa maissa. Tuoreimmat ihmisoikeussuuntaviivat hyväksyttiin viime vuonna Ranskan puheenjohtajakaudella, jossa oli puhe naisten ja lasten kärsimästä väkivallasta. Meidän tehtävämme saada tästä operatiivinen. Tähän mennessä olemme saaneet raportteita meidän edustustojen päälliköiltä siitä, miten näitä suuntaviivoja on toteutettu yli 80 maassa. Ja nyt me jatkamme näiden raporttien seurantaa ja seuraava ylisopimuksen vuosipäivä antoi myös mahdollisuuden käsitellä naisten kohdalla ihmisoikeuksia, jos, jotka kuuluu dialogiin kolmansien maiden kanssa, tuoreimpana Afrikan unionin jäsenmaiden kanssa. Olemme myös pyrkineet vahvistamaan linkkiä EUn kansainvälisen humanitaarisen lain ja ihmisoikeuksien välillä koordinoimalla toimintaa useissa maissa, joissa on konfliktitilanne, ja tästä Tästä, tällä tavalla voidaan jäädä saada synergiaa EUn toimintaan. Ja 60. Geneven yleissopimusten vuosipäivä oli yksi tapahtuma, jolle järjestettiin seminaari Brysselissä. Viime vuosina eteenpäin on menty integroimalla ihmisoikeudet ja humanitaarinen lainsäädäntö EUn ja yhteisön politiikkaa mukaan, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja kehitysala. Ja yksi tavoite on ollut varmistaa johdonmukaisuus EUn monenkeskisessä toiminnassa tunnustaa ne linkit EUn, YK, etujärjestön ja Euroopan neuvoston välillä. Nämä näkyvät puheenjohtajamaan kotisivuilla, jossa on keskitytty myös erilaisiin monenkeskisiin foorumeihin. Meidän puheenjohtajakaudella olemme pyytäneet myös Kionkaa käymään Strasbourgissa ja Viinissä selvittämässä, miten voimme käyttää näitä foorumeita paremmin eh, edistääksemme EUn eh, laajempaa ihmisoikeusagendaa. Kun puhutaan Euroopan turvallisuus- ja, eh, ja puolustuspolitiikassa, haluamme vahvistaa sen integroitumista ihmisoikeusasioihin ja osana tietoisuuden nostamista esimerkiksi Georgiassa puheenjohtajamaa järjesti seminaarin heinäkuussa siitä, millä tavalla voidaan parantaa sukupuolisisältöä ESTP-toiminnan koulutuksessa. Lokakuussa jäsenvaltiot eräät kutsuvieraat järjestivät ensimmäisen tiedonvaihtotilanteen kansallisesta täytäntöönpanosta. Ja sitten näistä äh, rajoittavista toimista. Tästä on puhuttu missä Uzbekistanin kohdalla. Vielä ei päätetä laajentaa rajoittavia toimia. Lokakuussa neuvosto kuitenkin painotti sitä, että se pyrkii tehostamaan dialogia Uzbekistanin kanssa mukaan lukien ihmisoikeusasiat. Toinen tärkeä tehtävä muilla alueilla on valtavirtaistaminen ja se kuuluu GSP Plus-prosessiin äh, Sri Lankan kanssa Ja sitten monenkeskiset asiat puheenjohtamaan ja jatkanut EUn työtä YK yleiskokouksen ihmisoikeusneuvoston roolin kehittämistä sellaisella foorumilla, jossa käsitellään ihmisoikeusasioista. Olemme jatkaneet EUn aikaisempaa toimintaa, jolloin olemme pyrkineet vähentämään jännitystä e-, alueille. Me olemme lisänneet EU-näkyvyyttä. Tämä on varmasti myös kantanut hedelmää. Minulle oli ilo keskustella työstä ihmisoikeusneuvostossa alivaliokunnassa muutama viikko sitten. Ja voi vahvistaa, että, että neuvosto aikoo saada käsiteltyä näitä vakavia tilanteita, jotka liittyvät esimerkiksi itsenäisyyden säilyttämiseen. Ja kun katsotaan tulevaisuuteen, Vuonna 2011 YK järjestää ihmisoikeusneuvoston arvio, tilanteen arvioinnin ja tulevat puheenjohtajamaat ovat yhteistyössä tämän selvityksen arvioinnin suhteen. Ja sitten yleiskokouksen osalta toteaisin, että tämän syksyn sessiolla oli paljon myönteistä tulosta unionin kannalta. Kaikki neljä EUn esittämää peruslausumaa hyväksyttiin päätöslauselma lasten oikeuksista, jonka EU ja latinalainen amerikkalainen ryhmä esitti, hyväksyttiin yksimielisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2001 lähtien. Olemme myös hyvillämme, että maakohtaiset päätöslauselmat, joita EU esitti Korean demokraattisesta kansantasavallasta Burmasta Myanmarista, hyväksyttiin, kuten myös päätöslauselma Iranista, jonka Kanada esitti tänä vuonna mitään toimintaa näitä petosasunnoja vastaan ei ollut, joka on myönteinen asia. Ja kun ajatellaan asioita, jotka laajemmin liittyvät ihmisoikeuksiin, rasismiin ja uskontoon, EUn päätöslausuma kaikenlaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta hyväksyttiin yksimielisesti, ja siinäkin oli suuri määrä alle, esityksen allekirjoittajia. Tässä ovat mukaan ja EUn jäsenvaltiot vastustivat uskonnon alveksuntaa vastaan ja marraskuussa neuvosto hyväksyi vahvat päätelmät uskonnon ja uskonvapaudesta. Ihmisoikeus, ihmisoikeusasiat ovat edelleenkin prioriteettina ihmisoikeudet, ihmisoikeudet seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, sitä koskeva julistus viime vuonna. Tältä pohjalta puheenjohtajamaa järjestää erityisen tapahtuman ihmisoikeuspäivänä 10 joulukuuta. Niin kuin tiedätte, että näitä oikeuksia on käsitelty monissa EU-lausumissa meidän pohjoittakaudellamme, ja tämä tulee sisältymään ihmisoikeusdialogiin, ja me myös teemme työtä järjestöjen kanssa eu toimien vahvistamiseksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. EU jatkaa aktiivista toimintaansa suhteessa tärkeisiin asioihin, joilla vastustaa rasismia ja muita suvaitsemattomuutta. Me olemme yleisesti hyväks, tyytyväisiä lokakuun tulo, kokouksen tuloksiin, jossa puhuttiin Durbanin julistuksen täytäntöönpanosta. Kuitenkin neuvottelut yleiskokouksessa tänä syksynä olivat vaikeita ja ne polarisoituivat jälleen kerran. Ja kun olin täällä elokuussa tässä alivaliokunnassa, minä hahmottelin sitä, miten puheenjohtajavaltio keskittyy näihin asioihin, joilla valtiot äh, pyrkivät rajoittamaan uuden teknologian käyttöä, kuten internetin käyttöä, joka kuitenkin edistää ilmaisun vapautta. Puheenjohtajakaudella me olemme nostaneet tämän asian esille yksittäisten valtioiden kanssa. Me järjestimme seminaarin äh, etujärjestön ihmisoikeustapaamisessa lokakuussa. Ihmisoikeusnäkökohdat olivat keskeisillä siellä EUn toiminnassa vuosittaisessa internetin hallintofoorumissa, joka järjestettiin aikaisemmin tässä kuussa Egyptissä. Ja näin ollen puheenjohtaja päätteeksi. Ja se työ osittain, jota puheenjohtaja on tehnyt viime kuukausien aikana, on ollut sellaista, että meillä oli suuri kunnia saada toivottaa teille tervetulleeksi Kohomiin marraskuussa ja kiitän koko alivaliokuntaa tästä hyvin arvokkaasta mielipiteen vaihdosta, jota meillä on ollut monessakin yhteydessä tämän puheenjohtajakauden aikana. Ja ennen kaikkea haluan kiittää teitä henkilökohtaisesti rouva puheenjohtaja erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä on ollut tässä, näissä asioissa kuluneena kuukausina. Kiitos. Paljon rouva. Siis, oli, siis siinä ei ole mitään. Tilanteessa, jossa Lissabonin sopimus muuttaa meidän toimielintemme välisiä suhteita, meillä on mitä parhaat edellytykset työskennellä entistä vahvemmin yhdessä sen eteen, että, että me murtaudumme tästä meidän ihmisoikeuskeskustelustamme niin laajemmalle ja se on meidän iso ongelmamme ja haasteemme. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Natalia Alonsolle, joka on Amnesty Internationalin Brysselin toimiston tämänhetkinen johtaja, ja hän puhuu siis ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston nimissä. Olkaa hyvä, rouva Alonso. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kutsusta tulla tänään puhumaan tänne kommentoimme hiukan ajatellen ihmisoikeus- ja demokratiaverkostoa. On aivan totta, että meillä oli paljon odotuksia siitä, miten Ruotsi etenee ihmisoikeuskysymyksissä. Me tunnustamme, että haasteita on ollut ja ne ovat olleet merkittäviä. Paljon epävarmuutta oli institutionaalisista muutoksista, Lissabonin sopimus, rahoituskriisi, mutta meidänkin, meidän mielestämme kontekstin muutos on myös merkittävä mahdollisuus ja mahdollisuus vahvistaa uudestaan Euroopan paikka ihmisoikeusasioissa. Tämä oli valtava eh, mahdollisuus aivan käytännössäkin ja siitä syystä me olemme antaneet suosituksemme Ruotsille puheenjohtajavaltiona ja eh, nimenomaan ihmisoikeuskysymyksissä. Sanoisin, että tässä jokapäiväisessä työssä Ruotsin Ruotsi on toiminut puheenjohtajavaltiona hyvin. Se on jatkanut ihmisoikeuksien puolustajien edesauttamista. Ja täytyy sanoa, että siellä on yksi asia, jossa Ruotsi on ponnistellut kovasti. Ja tämä liittyy läpinäkyvyyteen ja tiedon saatavuuteen on julkaistu hyvissä ajoin lähestulkoon kaikkien kokousten esityslistat, on pidetty paljon kuulemistilaisuuksia ja on julkisesti kerrottu, kuka tekee mitäkin. Me olemme sitä mieltä, että he ovat menneet eteenpäin vastuuvelvollisuuskysymyksissä, koska tietojen saatavuus on perusasioita. Ottaisin kuitenkin esiin myös sen, että me odotimme vielä enemmän eh, varsinkin ajatellen korkeampia standardeja kolmella alueella, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja johdonmukaisuus EU-politiikassa, samoin kuin eh, osallisuus ja osallistuminen. Kehittelen hiukan näitä eri aihealueita. Me odotimme, että olisi todellakin yritetty saada ihmisoikeuskysymykset mukaan valtavirtaistettuna eh, muille politiikan aloille. Tästä muutama esimerkki. Nyt on laajennettu ihmisoikeusvuoropuheluita, mutta eh, tässä eh, vaiheessa oli aikaisemmin tarkoitus rajoittaa tätä keskustelua, nyt se on viety korkeammalle tasolle. Ja sitten nämä huippukokoukset Intian ja Brasilian kanssa, siellä ihmisoikeudet eivät olleet esityslistalla. Ja sitten Kiinan osalta nekään, ne eivät vaikuta myöskään olevan esityslistalla. Sitten Venäjästä me ymmärsimme, että siellä eh, puheenjohtajavaltio oli myös ottamassa tämän tärkeän asemaan tämän ihmisoikeuskysymyksen, mutta huomasimme, että näin ei ole, joten pitää tehdä vielä töitä. Myönteisiä edistysaskelia on otettu ja tämä liittyy ihmisoikeuskysymyksiin. Ja eh, me odotamme, että otetaan neuvoston johtopäätöksiin mukaan paljon avainkysymyksiä, varsinkin yritysten velvollisuudet noudattaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja sitten poliittinen tahto, EU-politiikka. Tämä liittyy tietenkin sisäiseen puoleen ja syrjintälainsäädäntöön, mutta nyt tässä kritisoitiin Liettuan lainsäädäntöä ja olemme siihen tyytyväisiä, mutta me emme ole nähneet tällaista sitoumusta uudesta direktiivistä keskusteltaessa. Tässä puuttuu poliittista johtajuutta, jota olisi tarvittu. Edistystä on ollut myös siinä, että ihmisoikeuspolitiikka mukaan sisäisesti ja ulkoisesti turvapaikanhakijakysymyksiin Tukholman ohjelman mukaisesti. Ja sitten toinen merkittävä kysymys, jonka otin jo aluksi esiin, eli johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus EUn politiikan aloilla. Kun EUssa keskusteltiin Uzbekistanin ase, asekieltoa, asekaupan kieltoa ja tässä ei ollut kyse kansallisista intresseistä, vaikka on aikomus tiiviimpään vuoropuheluun, niin uskottavuus on kärsinyt. Toinen esimerkki on se, että me olemme odottaneet, että olisi enemmän puututtu kidutuskysymyksiin, käsitimme, että nyt oli mahdollisuus kattavasti puuttua kidutukseen ulkoisesti ja sisäisesti. Me olemme nähneet sisäisellä alalla edistystä luovutuksissa ja poliisin, poliisin toimissa EUn jäsenvaltioissa. Myönteinen esimerkki oli demokratiakonsensus. Olemme tyytyväisiä siihen. Oli hyvä nähdä, että eri ihmisoikeusvälineet ovat käytössä ja olemme sitä mieltä, ettemme tarvitse enää välineitä, vaan parempaa täytäntöönpanoa. Sitten itäinen kumppanuus, siinä on ollut aito ulottuvuus, joka ulottuu kansan, kansalaisyhteiskuntaan, mutta meidän pitäisi edelleen nähdä asiakirjat, jotka heijastelevat myös sitä ulottuvuutta. Kolmas alue on sitten osallistuminen ja tämä liittyy kysymykseen, että aito osallistuminen on laajempaa kuin kuuleminen. Sen pitäisi olla vastavuoroista järjestöjen, kuten Amnestin kanssa, Eh, pelkästään kuulemista ja analysointia, antaa myös palautetta ja rakentaa, rakentaa yhdessä. Yksi esimerkki siitä, miten tämä aito osallistuminen toteutuu, se koskee EUn ja Kiinan välistä vuoropuhelua eh, kansalaisyhteiskuntaa kuultiin, mutta me emme ole saaneet minkäänlaista palautetta, vaikka meille kerrottiin, että tällainen tulisi. Ja meidät mainittiin tuossa raportissa. Sitten mainitsisin vielä sellaisia aihealueita, joita on tullut esiin ihmisoikeusvuoropuhelussa. Tässä on nähtävissä hyvä trendi niin, että ollaan menty eteenpäin ihmisoikeusvuoropuhelussa ja sen välineissä. Kun puhutaan maista, joihin EUlla on hyvät suhteet. Siinä on tietyt ehdotukset ja suositukset. Georgia, Kazakstan esimerkiksi tästä. Ihmisoikeusvuoropuhelussa on hyvin vähän edistystä ollut Kirgistanin Venäjän kanssa esimerkiksi. Nyt olisi hyvä, että mikään asia ei ole tabu, vaan kaiken, kaikkien pitäisi tulla esityslistalle, mutta se tarkoittaa sitä, ettei jätetä käsittelemättä vaikeita kysymyksiä. Voidaan keskittyä tiettyihin kysymyksiin, jotka ovat yhteisten intressiemme mukaisia kolmansien osapuolten kanssa. Sitten nämä suuntaviivoista, siinä on myönteistä edistystä tapahtunut varsinkin kentällä ja täytäntöönpanossa konkreettisissa kidutustapausten käsittelyissä ja myös myönteistä kehitystä YK-tasolla on tapahtunut. Varsinkin on, kun on valmisteltu ihmisoikeusneuvostoa ja suosituksia UPRltä ja niin edelleen. Vielä lopuksi haluaisin ottaa esiin pari seikkaa. Katsoisin hiukan Espanjan puheenjohtajakauteen. Rohkaisisin Espanjaa, että se ottaisi perinnön vastaan ruotsalaisilta niin, että jatkettaisiin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin, että niistä tulisi EUn standardi, niistä tulisi institutionaalinen osa toimintaa. Ja näin pidettäisiin laajoja kuulemisia, mentäisiin vielä pidemmälle niin, että eri osapuolet pääsisivät osallistumaan. Vielä on paljon tehtävä työtä, jotta eh, saadaan eh, edistystä aikaan eh, näillä keskeisillä alueilla. Me haluaisimme rohkaista Espanjaa käynnistämään eh, Euroopan ihmisoikeussopimuksen liittymisen. Ja sitten vielä eh, puheenjohtajavaltion roolista. Eh, me olemme huomanneet, että me olimme huolissamme jossakin vaiheessa tästä asenteesta, että olemme samaa mieltä teidän kanssanne, mutta emme voi ottaa sitä väkisin esityslistalle puheenjohtajavaltiona. Me olemme kyllä nähneet, minkälainen mahdollisuus puheenjohtajavaltiolla on viedä asioita eteenpäin. Ei niitä tarvitse väkisin sinne esityslistalle ottaa, joten me toivomme, että Espanja osoittaa johtajuutta. Kiitos. Kiitos erittäin paljon, Rova Alonso. Me olemme varmasti kovin samaa mieltä siitä, että, että meillä on hyviä instrumentteja, mutta ne eivät toteudu täysimääräisesti. Ja senhän Rouva Hammarskjöldikin mainitsi Ruotsin puheenjohtajakauden tärkeänä tavoitteena. Ja uskon, että Rouva Hammarskjöld keskustelun loppupuolella varmaan vastaa teidän näkökohtiinne. Mutta nyt haluaisin kuitenkin tässä antaa puheenvuoron kollega Obiolsille. Herra Obiols nimittäin ihmisoikeusvuosiraportin laatijana käytti täällä puheenvuoron silloin, kun Ruotsista tuli puheenjohtajavaltio. Nyt rouva herra Obiols näyttää hieman hämmästyneeltä, mutta me toivomme, että te voisitte ehkä kommentoida myös Madridin kokousta, koska nyt olemme siirtymässä Ruotsin puheenjohtajakaudelta Espanjan puheenjohtajakaudelle. Mutta ehkä te kommentoitte tätä ehdotusta. Muchas gracias, presidenta. Kiitokset puheenjohtaja. Aina kun uusi puheenjohtajakausi alkaa, se on mielenkiintoinen tilanne. Jokainen valtio haluaa itse vaikuttaa omalla puheenjohtajakaudellaan ja toisaalta tietenkin siihen liittyy myöskin vastuuta. Täytyy myöskin saada aikaan jatkuvuutta ja kehitystä näiden puheenjohtajakausien välillä. Kuten te sanoitte, hyvä puheenjohtaja, äh, Ashtonin nimeäminen merkitsee tietenkin poliittisesti ja toimielinten kannalta tietynlaista jatkuvuutta. Minä jo aikoinani viime kokouksessa itse asiassa omassa puheenvuorossani arvioin oikein myönteisesti Ruotsin puheenjohtajakautta ja olen edelleen samaa mieltä. Tehtävä on ollut ihan vakavasti otettava ja Ruotsi on selviytynyt melko hyvin tästä tehtävästä kaiken tämän valtavirran keskellä. No, päivä puolitoista käytimme Espanjan puheenjohtajakauden edustajien kanssa ja saimme takuita, takeita siitä, että Espanjakin tulee edistämään ihmisoikeuksia ja jatkamaan samalla linjalla kuin jota Ruotsi on osoittanut omalla puheenjohtajakaudellaan. Kuten te puheenjohtaja tiedätte, kokouksessa ei varsinaisesti käsitelty vain ihmisoikeuksia. Kyse oli ulkoisen valiokunnan kokouksesta ja siellä äh, ulkoministeri Moratino oli paikalla, myöskin Carmen Chacon puolustusministeri ja myöskin Diego López Garrido ja koko joukko muita edustajia myös kansalaisjärjestöistä. Puheenjohtaja, minusta tuntuu hieman turhalta, että minä kävisin nyt läpi tuon koko kokouksen sisällön. Ehkäpä jos kokous olisi ollut pidempi, niin me olisimme ratkaisseet kaikki maailman ongelmat, mutta valitettavasti sitä ei saavutettu, niin pitkä kokousta ei pidetty. itse asiassa me keskityimme vain tiettyihin asioihin. Voin luetella ne aika nopeasti. Ja luettelen nämä asiat vain siltä osin, kuin ne liittyvät ihmisoikeuksiin. Eli kommentoin aivan nopeasti muutamaa asiaa, jotka mielestäni ovat joko kiireellisiä tai erittäin tärkeitä. Ensinnäkin kokouksessa puhuttiin siitä, että transatlanttisia suhteita täytyisi eh, tiivistää, hieman parantaa, ja tämä eh, kaikki Lissabonin sopimuksen valossa, eli uudenlaista eh, Obaman hallinnon hyödyntämistä näissä suhteissa. Lisäksi kokouksessa nostettiin esiin että Espanjan puheenjohtajakauden aikana pidetään huippukokous Yhdysvaltojen kanssa ja sen lisäksi myös olisi pari vuosittaista huippukokousta, ihan niin kuin Venäjänkin kanssa pidetään äh, huippukokouksia, ja näihin kokouksiin haluttaisiin keskeiseksi aiheeksi sitten ihmisoikeudet. Lisäksi, äh, kuten on aivan loogista, puhuttiin Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välisistä suhteista. No mainitsen tässä nyt Kuuban aivan erityisesti, sekin oli keskustelussamme tietenkin mukana. Ja Espanjan hallituksen edustajat ja äh, parlamentin edustajat totesimme, että on ilmiselvää, ettei ihmisoikeuksien saralla ole edetty Kuubassa äh, hallinnon vaihdoksen jälkeen. Odotuksia tietenkin oli, mutta näin ei ole tapahtunut. Lisäksi puhuttiin Afganistanista ja totesimme olevamme yhteisesti huolissamme tilanteesta, joka ei tunnu paranevan näyttää siltä, että tarvitaan uudenlaista strategiaa, tarvitaan apua väestölle. Ja myöskin erityisesti väestö täytyy auttaa nälänhädän torjumisessa ja myöskin terveysasioissa. Tässä tarvitaan jonkinlaista edistystä. Ja haluaisin tosiaan aivan nopeasti vielä keskittyä pariin asiaan, jotka mielestäni ovat oikeastaan mielenkiintoisempia ja tärkeämpiä. Ja tällä hetkellä niiden tulisi kiinnostaa meitä tässä alivaliokunnassa. Espanjan puheenjohtajakauden aikana tullaan ottamaan ensimmäiset askeleet Euroopan ulkosuhde ulkosuhde virassa, tässä uudessa virassa. Ja tämähän on uusi innovatiivinen, innovatiivinen asia, jonka Lissabonin sopimus meille tuo. Ja jotta ihmisoikeudet olisivat poliittisesti mukana tässä kehityksessä ja organisaatiossa ja näissä ensimmäisissä vaiheissa, jotka oikeastaan näyttävät sitten tietä koko jatkuvalle kehitykselle. On tärkeää, että tätä äh, virkaa äh, kehitetään oikeaan suuntaan. Ja mielestäni tämän uuden ulkosuhdeviran täytyisi olla linkittynyt erittäin keskeisesti meidän aliovaliokuntamme. Ja no sitten toinen asia, joka on erittäin tärkeä. Välimerellä on ongelmia ihmisoikeuksien kanssa. Siellä on suuria vaaroja ja riskejä – ehkäpä keskipitkällä aikavälillä kaikki Euroopan unionin valtiot eivät näitä ongelmia koe samalla tavalla. Ne ovat hyvin traagisia asioita. Me kaikki tiedämme, että terrorismi esimerkiksi on koskettanut meitä kaikkia se on koskettanut Englantia tai Iso-Britanniaa, Espanjaa ja niin edelleen. Ja valitettavasti lähes päivittäin olemme kaikki myös tekemisissä laittoman maahanmuuton kanssa ja siihen liittyvien traagisten asioiden kanssa. Nämä osoittavat nämä seikat, että on olemassa ongelmia. No, joka tapauksessa 1995 vuodesta meillä on ollut politiikkaa välimeremaiden kanssa, ollaan käyty vuoropuhelua myöskin ihmisoikeuksien parantamiseksi. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja me parlamentissa olemme silloin tällöin arvostelleet sitä, etteivät nämä vuoropuhelut ja yhteistyön muodot toimi, mutta joka tapauksessa asiat ovat olleet pöydällä. Kuitenkin tilanne on kehittynyt paradoksaaliseen suuntaan, sillä nykyisin eh, Euroopan unionin ja eh, Välimeren eh, kolmansien maiden välillä keskustelut eivät enää ole niinkään poliittisia. Tuntuu, että nämä näitä ikään kuin näitä ihmisoikeusasioita vain lakaistaan maton alle nyt on kaiken näköisiä pikkuprojekteja ja kehityssuuntia, mutta itse näistä konkreettisista asioista ei kuitenkaan puhuta. Ja tällainen ö, asioiden tai keskustelujen muuttuminen vähemmän poliittisiksi ja johtajuuden, poliittisen johtajuuden puuttuminen on aiheuttanut sen, että nämä konfliktit ovat paljon vakavampia ja esimerkiksi Israelin ja Palestiinan väliset konfliktit ovat paljon vakavampia. Ja ei ole myöskään löytynyt uutta pääsihteeriä ja kokouksia ei ole saatu pidettyä ja tilanne on hieman ajautunut umpikujaan ja en nyt kauheasti halua liioitella, mutta tuntuu, että olemme nyt täysin halvaantuneita tässä vaiheessa tällä saralla. No, minä tiedän, että Espanjan ja Ranskan ulkoministerit tapaavat Egyptin korkean edustajan ratkaistakseen tätä asiaa, mutta tiedän, että on tärkeää, tai mielestäni on tärkeää, että tässä alivaliokunnassa ei vain geopoliittisista syistä, vaan ihan demokraattisista syistä ja muista syistä täytyy pyrkiä selventämään äh, tilannetta ja näissä seuraavissa vaiheissa äh, auttamaan pääsemään pois tästä halvaantuneisuuden äh, tilanteesta. No Madridissa keskustellaan tästä paljon ja mielestäni meidänkin pitäisi keskittyä siihen. Varmasti tämä Lissabonin sopimuksen vaikutukset alivaliokunnan työhön ovat sellainen asia, jota voisimme nyt vielä keskustelussakin kosketella. Ja olisi itse asiassa mielenkiintoista kuulla myöhemmin rouva Hammarskjöldiltä, että miten Kohomin työ tullaan järjestämään uusissa olosuhteissa. Että meillä on sellainen käsitys, että, että Espanja saattaisi olla viimeinen puheenjohtajavaltio, jonka edustaja johtaa Kohomin työtä ja sitten korkea edustaja nimittää Kohomin johtajan tai vetäjän, mutta ehkä te voitte kertoa vastauspuheenvuorossanne sitten meille, miten, miltä nyt näyttää. Mutta nyt on listalla äh, kollega Protasevich, herra Protasevich, ja sitten kysyn, että voisiko herra Hauit omassa puheenvuorossaan hieman kertoa YK yleiskokouksen tärkeimmistä asioista, ottaen huomioon ne teemat, joita me täällä, täällä Ruotsin puheenjohtajakauden oloissa olemme käsitelleet. Mutta ensin herra Protasevich, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja näistä kolmesta esityksestä. Täytyy sanoa, että olin hyvilläni tässä, tästä yhteenvedosta, jonka Ruotsin puheenjohtajamaan edustaja esitti. Olin vieläkin enemmän hyvilläni kuullessani, että puheenjohtajamaa haluaa Euroopan unionin olevan globaali toimija – ihmisoikeusasioissa. Kuitenkin minulla on kuitenkin hieman katkaria huomaa kommentteja, että tämä, nimittäin tämä globaalin ja strategian takia puheenjohtajamaa oikeastaan unohtaa ne tilan, maat, jotka ovat lähimpänä meitä, eli myös valko -Venäjä. Maa, maita ei edes mainittu puheenjohtajamaan edustajan puheessa. Mutta tietääkseni valko valtuuskunnan puheenjohtajana olen varsin hyvin perehtynyt tilanteeseen siellä. Ja kun viime viikolla myös poliittisten ja ihmisoikeusaktivistien ryhmä oli täällä ää, Brysselissä Vihikevicin johdolla. Täytyy, tai voisin sanoa, että, että on edelleenkin useita noin kymmenkunta henkilöä Valko-Venäjällä, jotka ovat oman tunnon vankeja. Amnesty Internationalin tietojen mukaan edelleenkin median vapaus on rajoitettua, ainakin toimittajien järjestöjen mukaan. Tuoreimman raportin mukaan, joka julkistettiin tässä kuussa. Ja myös järjestäytymisvapaus on varsin rajallinen poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja myös ihmisoikeusjärjestöjä silmällä pitäen, kuten Jesna tai valko Helsinki-säätiö, joilla on valtavia vaikeuksia tulla, päästä edes, edes rekisteröitymään. En nyt puhu edes tästä toiminnanvapaudesta. Ja voisi sanoa tosikin katkeran lausuman Lähetin nimittäin syyskuun alussa kirjeen Kalbilille, jossa kuvailin asioita, jotka liittyivät keskusteluihin ministeritasolla. Ja ei, tähän kirjeeseen ei tullut edes, edes vastausta. Pitäisikö meidän odottaa vastauksia puheenjohtajamaalta meidän ihmisoikeushuoliimme? me, me emme tarvitse mitään uusia sopimuksia viestintää varten tämän tyyppiseen. Kolme kuukautta olen odottanut vastausta, enkä tiedetä, tiedä, otettiinko nämä asiat ministeritapaamisessa esille vai onko Ruotsi huolissa vai ei. Ei mitään, hiljaista on. Mitä se pitäisi sanoa? Olen äh, häpeän. Ja enemmänkin valkoviine on maa, joka kuuluu itäiseen kumppanuuden piiriin, joka Tämä tapahtui nykyisin Ruotsin hallituksen toimesta. Tämä vaikeneminen valko asioista ikään kuin siinä ollaan rakennassa demokratian Kiinamallia, koska ei varsin varmaankaan ne ihmiset eivät halunneet sitä, jotka olivat itäisen kumppanin piirissä, että, että itässä, it, itä, itäpuolella on kiinalaismallisia demokratioita ja talouksia kyllä ne, jotka ovat eurooppalaisia, jotka ovat meidän naapureitamme, ne he ansaitsevat ainakin hieman vapautta ja hieman demokratiaa ja niitä oikeuksia, joita me, joista me nautimme täällä Euroopan unionissa. Kiitos herra Protasiewicz. Minusta on tärkeää, että te valko ja valtuuskunnan puheenjohtajana osallistutte aktiivisesti alivaliokuntamme työhön ja tällä tavalla viestit kulkevat ja saamme varmaan Roa Hammarskjöldiltä myös vastauksia. Ja sitä haluaisin tässä yhteydessä kiittää varapuheenjohtaja Gibiä siitä, että hän todellakin järjesti tapaamisen, jossa saatoin keskustella viime viikolla Aleksandr Milinkievicin ja hänen kollegojensa kanssa. Ja uskon, että tämä oli varsin hyödyllistä meille, koska saatoimme todella keskustella siitä, että mikä on tällaisten kannustavien keinojen ja pakotteiden suhde. Mutta nyt antaisin puheenvuoron Richard Howittille. Herra Howitt, miltä YK-yleiskokouksessa nämä asiat näyttivät? Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mä olen pahoillani, kun en päässyt tähän Ruotsin esittelyyn, mutta niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin olen ollut valiokunnan puolesta Anso Kienen kanssa pari viikkoa sitten tuolla keskusteluissa. Ja minun mielestäni tässä on tehty aivan erinomaista työtä. Tässä pari seikkaa, jotka tulivat nimenomaan esiin YK-kokouksesta. Ensinnäkin pyritään järjestämään uudestaan ja nostamaan korkeammalle asemalle sitä, miten naisten ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään. Se on Ruotsin vahvuuksia ja EUn vahvuuksia, mutta me olemme nyt siinä asemassa, että YKssa kaikki toimii byrokraattisesti, mutta tämä on se suunta, johon mennään. Ja se on ihmisoikeusjärjestöjen intressien mukaista. Me haluamme mahdollisimman paljon edistää sitä EUn toimesta YKssa ja se on suureksi hyödyksi. Haluaisin kuulla puheenjohtajavaltion kommentit tästä edistyksestä. Ja sitten aivan äh, viime päivinä voidaan nähdä, että tämä uusi äh, pääsihteeri ja erityisedustaja. Mm, me todellakin tuemme näitä henkilöitä, mutta kun olemme kuulleet keskusteluja New Yorkissa ja mm, meidän kollegamme varmasti voivat kertoa hiukan tarkemmin vielä, mutta nyt on tulossa uusi tarkastelukomitea joka käsittelee naisten oikeuksia, naisten ihmisoikeuksia. Voisimmeko ehkä sitten keskustella tämän komitean kanssa EU-tasolla? Haluaisin kuulla komission neuvoston kommentteja tästä. Ja paljolti keskusteltiin myös vaikka ihmis, neuvosto tulee vahvistetuksi vasta myöhemmin, niin meidän asemamme parlamenttina, aivan kuten raportissamme näkyy, me haluaisimme sellaisen komitean, johon tulee jäsenyys. Ja e, e, se olisi Genevessä, mutta meillä olisi siinä vahvistettu rooli. Ja varmasti e, sekin kasvaisi vielä, mutta olisi hyvin mielenkiintoista nähdä näkemyksiä neuvostolta ja komissiolta tästä asiasta, koska meidän täytyy tarkkaan miettiä näitä uudistuksen näkökohtia, joita ei vielä ole täysin mietitty. Ja sitten lopuksi vielä, kun nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä korkean ihmisoikeusedustajan toimiston avaaminen on tietenkin merkittävä asia. Ja mietinkin tässä, Voisitko antaa hiukan lisää yksityiskohtia, miten voisimme hyötyä tästä toimistosta YK-yhteydessä? Ja sitten lopuksi vielä, otin tämän asian esiin New Yorkissakin, ja se liittyy Goldsteinin raporttiin Ähm, tässä äh, valiokunnassa pidettiin äh, myös aikaisemmin äh, asiasta kuuleminen, mutta sanoisin vain, että ajatus että suurin huoli se on se, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät pystyneet täysin sopimaan yhteisestä tekstistä, mutta hyvin merkittävä kysymys oli se, että väitetään, että kummallakin puolella tapahtuu merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia ja miten miten puuttua tähän YK puitteissa ja kansainvälisen lainsäädännön puitteissa. On tärkeää sanoa ruotsalaisille, että tämä ei ole asia, jossa meidän pitäisi mustamallata toisiamme siitä, mitä olemme saaneet aikaan tai emme ole saaneet aikaan, vaan meidän pitäisi tehdä rakentavasti yhteistyötä YK-järjestelmän ja palestinalaisten kanssa jotta puututaan niihin seikkoihin, joita raportissa tuli esiin. Eh, minä toivon edelleen, että eh, kumpikin osapuoli eh, ryhtyy tutkimustoimiin ja me voimme hoitaa asian rakentavasti ja minä olen varma siitä, että puheenjohtajavaltio hoitaa tämän kunnolla ja sanoisin tämän vain tässä yhteydessä vielä. Kiitos. Kiitos herra Hauit. Kuten kaikki tiedätte, niin tuomari Goldstone hän on kutsuttu valiokuntaan, mutta saamieni tietojen mukaan hän ei ole kyennyt vastaamaan tähän kutsuun myönteisesti eri syistä varmaankaan, mutta se on valitettavaa, koska totta kai parlamentilla olisi ollut suuri mielenkiinto keskustella hänen havainnoistaan. No, nyt tässä ei tällä hetkellä ole puheenvuoropyyntöjä, jolloin haluaisin palauttaa puheenvuoron Elinor Hammarskjöldille ja sitten haluaisin antaa vielä Rova Alonsellekin lyhyen mahdollisuuden kommentoida. Mutta tässä on nyt esitetty Ah, anteeksi, rou, no niin, ennen kuin mennään äh, rouva Hammarskjöldiin, niin annan puheenvuoron rouva Kiel Nielsenille vielä lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin kysyä Ruotsin edustajalta tunisialaisesta lehtimiehestä, joka tuomittiin kuuden kuukauden vankilatuomioon siitä, että hän on rikkonut tiettyjä lainsäädäntöä. Viime lokakuussa on huomattu, että on yhä enemmän tullut vaikeammaksi väkivaltatilanne ja se on ennalta mm, ennennäkemätön tämän tilanteen huone, huononiminen. Tässä on sensuroitu, uhattu, rajoitettu tiedon levittämistä ja kaikki tämä tapahtuu tosiaan EUn lähistöllä, mutta yhtäkään EUn edustajaa eh, ei ollut mukana eh, tässä. Me, eh, meidän täytyy sanoa, että me emme ole auttaneet näitä ihmisiä, me olemme syyllistyneet siihen, että olemme jättäneet nämä ihmiset oman onnensa nojaan ja nyt EU pitäisi hyvin voimakkaasti puuttua tähän ja tässä miettiä niitä sopimuksia, joita meillä on Tunisian kanssa, koska he toimivat meidän sitoumuksiamme vastaan. Mitä aikoo tehdä Ruotsi puheenjohtajakautena, koska Tunisiassa jatkuvasti rikotaan ihmisoikeuksia? Kiitos rouva Kiil Nielsen. Nyt sitten rouva Hammarsson. olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin puuttua näihin asioihin, joita valiokunnan jäsenet ovat esittäneet. Ja niin ikään esittäisin pari kommenttia, kommentoisin äh, Alonson, Alonson äh, puheenvuoroa. Ja pyytäisin myös komissiota kommentoimaan muutamia asioita, joista joihin neuvosto ja komissio pyydettiin vastaamaan. Ehkä voisin aloittaa puheenjohtaja asialla, joka on tullut useissa kysymyksissä esille, joita on esitetty. Ensinnäkin tämä valtavirtaistaminen. Kaksi ulottuvuutta on mainittu. Yksi, että missä mitassa me otamme ihmisoikeusasiat myös poliittisella tasolla esille – ja toinen ulottuvuus on se jokapäiväinen työ <clears throat> ihmisoikeuksien valtavirtaistamisessa. Rohkaisisin jäseniä ja muitakin ihmisoikeus työtä tekeviä katsomaan huippukokouksen lausumia ja sitä aineistoa, jota on kotisivuilla siitä, mitä meidän puheenjohtajakaudellamme poliittisella tasolla on tehty. Me olemme nostaneet esille ihmisoikeusasiat aivan äskettäin yhteisessä lausumassa, joka annettiin, esitettiin niin tänään EU-Kiina-huippukokouksen päätteeksi. Siinä on myös osio ihmisoikeuksista. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Kuten tiedätte, monet ruotsalaisministerit ovat briefanneet parlamenttia useissakin asioissa, ja puheenjohtajavaltio on pystynyt kommentoimaan myös poliittisella tasolla esiin nostettuja ihmisoikeusasioita. Toteaisin myös, että se tehtävä, joka meillä on ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseksi, valtavirtaistamiseksi EUn ulkoisissa ja sisäisissä toimissa, toimissa on se, että se tapahtuu arkisella tasolla, jokapäiväisellä tasolla. Se liittyy toimiin, joihin me ryhdymme, vaikkakaan ne eivät välttämättä tapahdukaan kohomin johdolla. Niissä päätöksissä, joita me teemme e, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja muilla sektorilla. niihin on ihmisoikeudet integroitu. Ja minusta tämä on sellainen seikka, jota aina voidaan parantaa, mutta se on sellainen asia, jota me olemme yrittäneet tehdä aktiivisesti. Puheenjohtajakaudella olemme yrittäneet myös lisätä vuorovaikutusta poliittisen, poliittisten ja todistuskomiteoiden ja ihmisoikeustoimijoiden välillä Brysselissä säännöllisillä tapaamisilla. Sitten Tällainen kysymys, jonka herra Protosevits esitti minulle valko -Venäjästä. Pitää paikkaansa, minä en maininnut valko eksplisiittisesti yksinkertaisesti siitä syystä, että se ei, ollut yks, se ei ollut niitä maita, joiden kanssa meillä oli ihmisoikeusdialogia kaudellamme, mutta ihmisoikeustilanne valko on ollut jatkuvasti meidän agendallamme. Siitä se on ollut tärkeä osa meidän työtämme itäisessä kumppanuudessa. Neuvoston päätelmissä, jotka hyväksyttiin valko 17. Syyskuuta, 17. marraskuuta, monia asioita, joista Protasevic puhui, kyllä näkyvät tässä ja ne ovat osa neuvoston harkintaa. Totta kai otan mukaani nämä erityiset kysymykset, jotka esitetään tästä kirjeestä ja huolehdin siitä, että saatte vastauksen. Lisäksi herra Obiolin kysymys Välimeren ulottuvuudesta toteasta vain lyhyesti on tietenkin, on vähän, kun puhutaan naapureista Välimeren ympärillä, on oma asiansa, joka sisältää erityisesti myös ihmisoikeusasiat, jotka minä mainitsin, ja minusta EU voi hyvin konkreettisella tasolla ottaa esiin niitä huolia, joita on olemassa. Ja sitten YK on asioista, joita täällä sivuttiin. Ihmisoikeusneuvosto on merkittävä haaste tulevina vuosina YK on piirissä. Tämä arvio on tehty aika uudesta elimestä, jonka me yritämme saada toimimaan ja täyttämään ne lupaukset, jotka se päätöslausumassa esitti. Me, meillä on ollut mahdollisuus käynnistää meidän puheen keskustelut siitä, miten tämä arviointi pitäisi tehdä ja mitä EU, EUn pitäisi pitää tavoitteena tässä prosessissa, mutta esimerkkinä meidän tästä avoimuudesta ja avomielisyydestä on se, että tällä hetkellä olemme, juuri, olemme kuunteluvaiheessa. Neuvostolla ei ole EU-kantaa tähän arvioon, koska me haluaisimme kuunnella ja, ja vaihtaa mielipiteitä kansalaisyhteiskunnan edustajien, kumppaniemme kanssa ja muiden kanssa tästä arviosta ennen kuin me lähdemme laatimaan strategiaa neuvotteluja varten. Herra Hauit mainitsi työn, jota tehdään Goldstonein raportin seurannassa. Minulla oli tilaisuus puhua yksityiskohtaisemmin tästä asiasta, tästä raportista silloin, kun minä informoin teitä muutama viikko sitten asiasta, mutta vahvistan vain sen, että EU ottaa tämän raportin vakavasti. Olemme tehneet tämän yhteisen kannan pohjalta, jossa on tarkoitus kunnioittaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja huolehtia vastuusta. Tekstistä on neuvoteltu, mutta valitettavasti emme ole päässeet vielä sellaiseen tulokseen, jota EU voisi tukea, mutta me ymmärrämme myös, että, että miten tärkeää tämä seuranta on ja tämä prosessi jatkuu. Ja sitten vielä tämä asia, jonka Rova Nielsen otti esille, niin toimittajien tilanne ja ihmisoikeusaktivistien tilanne, tämä on huolestuttava asia. Me olemme pyytäneet komissiota selvittämään Tunisiassa tilannetta ja tekemään meille ehdotuksia menettelytavoista. Tämä on yksi asia, joka on tällä hetkellä päällä. Ehkäpä sitten vielä yksi yleisempi asia, joka koskee suhteita meidän ihmisoikeuksiemme sisäisessä ja ulkoisessa työssä. Tämä Alonso esitti tämän asian, mutta tämä liittyy myös eräisiin kommentteihin, joita jäsenet ovat esittäneet. On selvää, että me tunnustamme tämän keskinäisen suhteen Eh, se, mitä me teemme omissa jäsenmaissamme Euroopan unionin sisällä ja taas toisaalta mikä meidän kykymme toimia ulkoisissa toimissamme. Eh, olemme tietoisia, me voimme parantaa tilannetta, mutta yksi asia, joka on mainittu, on ihmisoikeuksien merkityksen tunnustaminen. Se on selvä asia ja se on osa Tukholman ohjelmaa. Tehän olette kai kuulleet Ruotsin oikeus- ja maahanmuuttoministerin puheet parlamentissa viime viikolla, jossa tuli selväksi, että, että tämä on sellainen asia, jota me, jossa me haluamme saada läpinäkyvyyttä. Luonnos on luettavissa netissä ja siinä puhutaan myös perusoikeuksista ja yksilöiden oikeuksista. Ihmisoikeusnäkökohta on myös selvää että tässä syrjinnänvastaisessa direktiivissä. Niin ikään kommentoisin kahta kohtaa vielä. Korkean edustajan virka Brysselissä tästä tämä mahdollistaa uuden toimintafoorumin ja monilla foorumeilla kriisinhallinnassa, kehitysyhteistyössä, mutta myös työssämme jossa pyritään saamaan paremmat ihmisoikeusnormit. Se, että meillä on henkilö Brysselissä, niin se lyhentää välimatkaa ja, ja helpottaa yhteydenpitoa. Ja lopuksi puheenjohtaja Alonso otti esille asian palautteesta. Ja olisi kaivannut parempaa palautetta Ruotsin hallitukselta ihmisoikeustyöstä. Haluan tehdä kaksi kommenttia. Yksi on sen otan tämän palautteen hyvin vakavasti ja ehkäpä olen onnekas voidessani tehdä tällaisen, käydä tällaisen keskustelun täällä alivaliokunnassa. Näin ollen meillä on vielä kuukausi aikaa tehdä lisää parannuksia. Me olemme pyrkineet läheiseen yhteyteen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien kanssa ja me olemme pystyneet pyrkineet, ja aina voidaan tehdä paremmin. Tiedän, että eräissä tapauksissa on kysymys luottamuksellisuudesta ihmisoikeusaktivistien kohdalla, mutta niitä on vain vähän tällaisia tapauksia. Ja tämä Amnesty Internationalin sidottama asia on laajempi kokonaisuus. Ja se asia, joka liittyy Kiinan arvioon, toteaisin vain, olemme edelleenkin aika varhaisessa vaiheessa. Me ymmärrämme, että on Tarvitsemme palautetta myös, mutta myös vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja parlamentin kanssa. Mutta me olemme vasta aloittaneet nämä arviokeskustelut osittain siitä syystä, että me olemme olleet itsekin suunnittelemassa ja tekemässä Kiinan dialogin tuoreinta kierrosta. Lyhyesti puheenjohtaja tästä asiasta voin ehkä vain sanoa vain, että me palaamme asiaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, rouva Hammarskjöld. Uskon, että rouva Arno haluaa omalta osaltaan vastata lyhyesti joihinkin kysymyksiin. Olkaa hyvä Mission puolesta. Merci beaucoup, madame le Kiitoksia puheenjohtaja. Ollaan äh, otettu esiin tässä nyt ähm, tiettyjä tehokkuus- ja johdonmukaisuusnäkökohtia. Haluaisin äh, puuttua siihen, mitä edustaja Hauet äh, tässä sanoi YK yleiskokouksen jälkeen ja tämä liittyy naisiin, turvallisuuteen ja rauhaan. Otan tämän asian esiin, koska haluaisin eh, henkilökohtaisesti myös tervehtiä kahta naista, jotka ovat päättämässä komissiossa työskentelynsä. He ovat paljonkin tehneet töitä, jotta nämä asiat tulevat esiin. Mm, eh, Wallström ja siis komissa, naiskomissaarit, jotka päättävät. Haluan kiittää heitä ja olen tyytyväinen siihen, että eh, tässä on pääty eteenpäin hyvinkin paljon eh, naiset rauha- ja turvallisuusaloitteessa. Eh, tässä mm, äh, nimenomaan puolustuksen puolesta on ollut paljon koulutusta ja äh, kansalaisyhteiskuntahankkeita ja ne ovat olleet menestyksekkäitä. Ja äh, myös puheenjohtajavaltioiden kanssa teemme yhteistyötä. Lokakuussa jäsenvaltiot kerättiin yhteen ja katsoimme, mikä on heidän tilanteensa ajatellen 2025. Ja tässä nimenomaan ajatellen rauhansopimuksia ja naisia. Ja tässä ehkä parlamentti voi auttaa meitä. Ensi vuonna haluaisimme todellakin, todellakin toimia, jotta käydään läpi kymmenen vuoden jälkeen tätä konferenssia on sellaista kehitystä, jota pitää rohkaista YK tasolla. Tulevina kuukausina pitää päästä eteenpäin myös rakenteiden tasolla ja myös halutaan myös erityisesittelijä ajatellen väkivaltaisuuksia aseellisissa konflikteissa ja Tällä hetkellä on 16 jäsenvaltiota, joilla on kansallinen toimintasuunnitelma. Niistä ainoastaan kolme eh, EUn ulkopuolella, esimerkiksi Norja, eli unionin lisäksi eh, ei, ei ole mukana kaikkia 27 jäsenvaltiota. E, siellä on kolme afrikkalaista ja yksi latinalaisen Amerikan maa. On tärkeää, että painostetaan jäsenvaltioita ja me painostamme kunni, me myös painostamme kumppaneitamme Afrikan maita, latinalaisen Amerikan maita tässä suhteessa. Minä en tunne tätä Overseeing Committee komiteaa, jonka Hauit mainitsi, mutta tähän asiaan voidaan palata vielä myöhemmin. Mitä tulee sitten eh, tähän eh, herra Obiolsin kysymykseen Välimerestä? Eh, kun haluamme puoltaa ihmisoikeuksia ja edistystä, tämä on sellainen alue, joka on kriittinen osa ongelmista liittyy siihen, joka sanoitte, että Israelin ja arabimaiden konflikti on keskiössä. Vaikka olemme samaa mieltä, että tämä on erityinen ongelma-alue, siellä esimerkiksi ei tehdä vaalitarkkailua. Siitä tulisi valtavasti poliittisia ongelmia, mutta pitää muistaa, että kaikkien alueen maiden kanssa, paitsi niiden kanssa, joilla, joiden kanssa Syyria ja Libya ei ole assosiaatiosopimusta, muiden kanssa meillä on ihmisoikeusalivaliokuntia, joiden kanssa kokoonnumme ja käymme läpi asioita. Olemme menneet siis melko pitkälle. Tässä huono uutinen on se, että ihmisoikeuksien allivaliokunta on eh, siirretty eh, Tunision, Tunisian osalta, eh, niin kuin täällä kollega jo mainitsi, vaalien jälkeen tunisialaiset eivät olleet tyytyväisiä tiettyihin huomioihin, joita esitettiin EU-sta, e ja kaikki siirrettiin myöhemmäksi joten tämä on asia, jota pitää vielä tarkastella, mutta edelleen teemme ihmisoikeustyötä ja jatkamme vuoropuhelua Euroopan neuvoston kanssa, Venetsian komissio ja ähm, myös ihmisoikeussopimuksien parissa pitää tehdä lisää työtä. Ja sitten Egypti. Äh, asia ei pidä nähdä mustavalkoisena äh, ja meidän täytyy jatkaa tätä vuoropuhelua. Tässä otettiin esiin myös ihmisoikeusaktivistit. Tietenkin monet heistä ovat hyvin riskaabelissa poliittisessa tilanteessa. Me teemme parhaamme ja uskoisin, että tässä nyt vielä yksi seikka tuli mieleen. Esimerkiksi Ruotsi puheenjohtajakaudellaan on ottanut esiin ja alkanut miettiä sitä, miten eurooppalaiset yritykset toimivat EUn ulkopuolella. Tämä on työtä, joka on vasta alkamassa. YKssa tästä on hyvin dynaaminen erityisesittelijä, professori Jöki, joka on ollut puhumassa myös Tukholmassa. Ja tässä tulee esiin yrityksen yhteiskuntavastuusta. Siitä on puhuttu jo hyvin pitkään Euroopassa. Ja jatkossa voisimme varmasti miettiä sitä, miten eurooppalaiset, ei pelkästään eurooppalaiset yritykset toimi, vaan me olemme laatimassa yritysten ihmisoikeus- ja ympäristönormeja normeja myös EUn ulkopuolella kolmansissa maissa. Ensi vuonna tästä vielä lisää tietoa. Kaikki yhdessä voisimme hiukan miettiä myös sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia oikeuksia. Tämä kriisi on ollut hyvin paljastava, mutta tämän, nämä ovat aiheita, joissa EU voisi kehittää vielä. Kiitoksia kovasti kollegoille ja puheenjohtajalle. Oikein paljon rouva Arno komission puolesta. Ja tiedän, että rouva Hammarskjöld haluaa sanoa lauseen tästä 1325 päätöslauselmasta, joka koskee naisia eh, ja konflikteja. Ymmärsin niin, että silloin pyysitte pienen repliikin. Ymmärsinkö teidät oikein? Ei. No. Te ette halua puheenvuoroa. Ah, okei, okay. no niin, mutta kiitos, että tämäkin asia nousi esiin. Eh, sitten hyvin lyhyesti aivan olennainen kommentti Rova Alonsolta, ja tehän tulette takaisin tänne tammikuun 14. päivään. Thank you for the time for response. Um, just a very brief... Kiitoksia. Aivan lyhyt kommentti. Aivan lyhyesti. Aivan lyhyesti tästä ulkoisesta ulottuvuudesta, sisäisestä ulottuvuudesta ja Tukholman ohjelmasta mutta tämä on aivan erityinen alue, jossa tämä sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus on näkyvissä, joka koskee maahanmuuttoa. Ja tähän mennessä maahanmuuttoa on pitkälti käsitelty turvallisuusnäkökulmasta, eikä niinkään ihmisoikeusnäkökulmasta, joka, joskin sitä pitäisi meistä olla. Hyvä esimerkki on sopimukset EUn ja kolmansien maiden välillä, ja me haluaisimme EUn olemaan delegoimatta tätä vastuuta, ihmisoikeusvastuuta muualle, että, e, jonka mukaan ihmisillä ei sitten ei ole olisi oikeutta enää kunnolliseen turvapaikkakäsittelyyn. Ja silloin kun on kysymys kidutuksesta ja kaltoinkohtelusta maa, maahanmuutosta, me haluaisimme sellaisen, sellaisen, että siinä ihmisoikeudet ovat valtavirta osana. Kiitos rouva Alonso. Tämä keskusteluhan on hyvä pohja strategiselle pohdinnalle ja me olemme kattaneet tässä ja lyhyesti kosketelleet varmaan sataa eri ihmisoikeusaihetta, joista kaikki ovat hyvin. Ja haluaisinkin lopettaa tämän keskustelun nyt kiittämällä Ruotsin puheenjohtajuutta ja myös suurlähettiläs Nordlanderia, joka on ollut tavan erinomainen ihmisoikeussuurlähettiläs tällä puheenjohtajakaudella. Ja toivon, että kaikki muut maat ottavat teistä oppia ja uskon, että Espanja tulee niin tekemään ja, ja kaikki merkit ovat hyviä, mutta meidän täytyy mennä tästä nyt yhdessä eteenpäin, koska kaikki me, jotka edustamme täällä komissiota, neuvostoa ja parlamenttia, niin meillä on sama haaste ja, ja nyt juuri on se hetki, jolla me voimme saada pienen läpimurron ihmisoikeuksien valtavirtaistamisessa, jos toimimme yhdessä ja, ja myöskin yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Eli kiitos tästä keskustelusta. Nyt sitten haluaisin esittää sellaisen aikatauluhuomion, että seuraavan tunnin käytämme eh, Turkki-kuulemiseen. Ja sitten eh, avoin kokous päättyy noin 17.45. Ja sitten meillä on suljetussa kokouksessa mahdollisuus kuulla eh, kolmesta ihmisoikeusdialogista, jotka ovat, joita on käyty Afrikan unionin kanssa – Venäjän kanssa ja Kiinan kanssa, eli kolme erittäin tärkeää ihmisoikeusdialogia. Me saamme luottamuksellisen raportin tämmöisessä suljetussa kokouksessa, jolloin voimme todella paneutua siihen, että, että miten ihmisoikeusdialogien kysymykset sitten oikeasti vaikuttavat ja kuinka me voimme tätä instrumenttia parantaa. Mutta nyt kiitos ja siirrymme sitten eteenpäin kohta viisi. Turkki. Meillä on nyt Eh, tarkastelussa Turkin ihmisoikeustilanne eh, sen johdosta, että komissio on juuri hiljattain julkistanut tämmöinen edistys, edistysraporttinsa eh, ja on pidetty EUn ja Turkin välinen yhteiskokous parlamenttien välillä 26. 27. lokakuuta. Meillä on täällä ensinnäkin kaksi, kaksi vastuunalaista kollegaa, jotka esittävät alkuun puheenvuorot, eli, eli Rouva Flotre, alivaliokunnan edellinen puheenjohtaja, joka nykyään johtaa Turkkivaltuuskuntaa. Ja sitten Rouva Oomen Räytten, joka on parlamentin Turkki-raportoija. E, ja meidän vieraamme tänään ovat herra Erol Önderoglu, joka on toimittaja ja joka edustaa e, turkkilaista kansalaisjärjestöä. Sitten meillä on täällä herra Andrew Gardner, joka on tutkija e, Amnesty Internationalissa, siis turkkitutkija. Ja sitten meillä on täällä herra Jean-Christophe Pilori, Euroopan komissiosta, eh, suurlähettiläs Selin Kuneralp, eh, eh, Turkin pysyvä edustaja Euroopan unionissa. Ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja erityisesti herra suurlähettiläs on, on ilo, että olette tullut tänne. Mutta nyt sitten viideksi minuutiksi puheenvuoro ensin rouva Flotrelle ja sitten rouva Oomen Räyttänille. Rouva Flotre, olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää päivää kaikille. Eh, erittäin hyvä, että otitte tämän esityslistalle eh, ihmisoikeudet Turkissa ja Kööpenhaminan kriteerit. Ne ovat tärkeitä liittymisen edeltäviä prosesseja. Ja mm, tämä motivoi myös sekä valiokunnan työtä. Minä itse olen siellä puheenjohtajana ja e, Turkin e, yhteiskunta on hyvin vaativainen suhteessa näihin uudistuksiin. E, tästä täytyy miettiä, että siellä on Turkin AY-liike, työntekijät, ihmisoikeusaktivistit, toimittajat, mutta tämä uudistusprosessi on hyvin polarisoitu eh, Turkissa ja se herättää jännitteitä, hyvin tiukkoja jännitteitä esimerkiksi viime aloitteen yhteydessä. Eh, se saattaa merkittävästi vaikuttaa Turkin demokratisointikehitykseen. Eh, se liittyy demokraattiseen avautumiseen ja se käynnistettiin elokuussa. Se aiheutti keskustelua 13.11. ja silloin sisäministeri ehdotti uudistussuunnitelmaa ja tämä onkin olennaista. Siinä on näkymissä Turkin uusi perustuslaki. Uskoisin, että tämä prosessi on sellainen, jota pitäisi eh, rohkaista myös Euroopan taholta, eh, myös eh, Kurdikysymys on tietenkin ratkaiseva kysymys, koska asia, joka liittyy ilmaisunvapauteen ja poliisin käytäntöihin, ne kaikki liittyvät nimenomaan kurdikysymykseen Turkissa. Ja se, että kun nyt käynnistettiin demokratian kehitystä, se tuo kurdikysymyksen myös näiden instituutioiden keskustelun pariin. Ja tällä on selkeä historiallinen sotilaallinenkin ulottuvuus, koska kurdikysymys on hyvin vaikea ja se polarisoi herkästi myös ähm, poliittista näyttämöä Turkissa. Ja tässä mm, äh, jo eh, Rova raitena eh, omassa kertomuksessaan puhuu eh, myös muista ulottuvuuksista, mutta nämä ovat tärkeitä näkökohtia. Ja samaan aikaan on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat polkineet paikallaan, esimerkiksi kysymykset neuvotteluoikeus, työ, työhön liittyvät oikeudet, äh, koska äh, juuri näissä äh, kysymyksissä on tärkeää saada edistystä aikaan ja konsensusta ei ole löytynyt vielä eri osapuolten kesken, yritysten ja AY-liikkeen kesken ja työntekijäjärjestöjen kesken, jotta saataisiin aikaan konsensus. Ja täytyy sanoa, että tilanne ei ole linjassa niiden standardien kanssa, joita esimerkiksi ILOlla on. Ilmaisuvapaus, varmasti kaikki ovat sitä mieltä, että kun tuntevat Turkin tilanteen 301 rikoslaissa tulee siinä olennaiseen asemaan. Edelleen tämä artikla on olemassa ja sen soveltamisala on on olemassa, tai se menee sen ulkopuolelle, mitä on vaadittu myös tuomioistuimessa. Ja tässä nimessä tarvitaan, tässä mielessä tarvitaan uudistuksia, jotta voidaan taata ilmaisun vapaus ja mielipiteen vapaus, lehdistön vapaus, joka noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä koska nämä ovat juuri sellaisia kysymyksiä, jotka ovat ristiriidassa. Tässä tulevat esiin myös tasa-arvokysymykset, sosiaaliset, kulttuuriset oikeudet, pakkoavioliitot tai kunniamurhat. Nämä kysymykset ovat asioita, joita pitää käsitellä vapaasti ja avoimesti ilmaisun vapaus ja lehdistön vapaus, ne ovat olennaisia kysymyksiä ja siinä mielessä on tärkeää, olennaista, että tämä Duanin kierros ei ole hyvällä tolalla tässä suhteessa. Ja tässä, tämä asia tuli esiin myös komission, Euroopan komission kertomuksessa. Kaikki varmasti ovat tyytyväisiä siitä, että on alettu uudestaan keskustella Turkin ja EUn kesken. Asia kuitenkaan otetaan hyvin vähän esiin, eikä se kiinnosta kovin mm, paljon monia ihmisiä. Kysymyksessä ovat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Tämä on kuitenkin aihe, joka on huolestuttava. Ei ole mitään kansainvälistä suojaa tässä maassa ja niinpä silloin, kun pidätetään ilman minkäännäköistä perustaa, mitään mahdollisuutta vedota ajaksi, jota ei voida edes määritellä. Se on tilanne, joka on hyvin epäinhimillistä kohtelua. Niinpä minusta vaikuttaa, että pitää painostaa, jotta saadaan paremmalle tolalle maahanmuuttajien tilanne, olipa kyse sitten äh, turvapaikanhakijoista tai ei. Äh, Turkissa monissa äh, raporteissa kerrotaan rajaväkivaltaisuuksista ja mm, varsinkin Bulgarian ja Kreikan rajalla. Siellä on poliisioperaatioita varmasti molemmin puolin täytyisi katsoa kokonaisvaltaisesti tilannetta myös Kreikassa ja Turkissa, kun tässä puhutaan ulkorajoista ja sisärajoista. Ja myös sitä pitäisi katsoa, että ihmisten kunnioittaminen ja heidän vapaa liikkuminen, liikkumisensa on asia, jota EU on painottanut ja siitä on saatu neuvotteluja aikaiseksi. Ja sitten lopuksi vielä Turkin ulkopolitiikasta. Siinä on ollut menestystä, aika merkittävääkin sellaista. Ei kukaan oikeastaan osannut odottaakaan sitä, että kummassakin parlamentissa, Armenian ja, parlament, ja Turkin parlamentissa ratifioidaan tämä eh, asiakirja, joten eh, Turkki osoittaa kyllä, että sillä on mahdollisuuksia myös käydä vuoropuhelua paikallisesti esimerkiksi muiden alueiden maiden kanssa, kuten Syyrian kanssa. Ja tietenkin eh, Kyproksen kysymys tulee esiin. Ja Ankaran pöytäkirja toisaalta, jota pyydämme Turkia noudattamaan. Sen pitää noudattaa sitoumuksia ja ne ovat aivan oikeutettuja sitoumuksia. Ja täytyy katsoa myös, että kaikki osapuolet ovat mukana, jotta saadaan tulevina kuukausina aikana kattava ja lopullinen sopimus Kypros-kysymyksessä, koska Kyproksessa on tiettyjä haasteita, jotka liittyvät Euroopan sisäiseen keskusteluun. Se on myös Euroopan sisäinen konflikti joten nähdään, että Kreikka, Turkki, Euroopan unioni, YK, kaikki ovat mukana hakemassa ratkaisua, joten äh, tämä äh, ratkaisu äh, tulee siinä rouva Omen Raitenin kertomuksessa, joten kaikkien osapuolten pitäisi, pitäisi pyrkiä siihen, että päästään lopulliseen ratkaisuun ja keskustellaan kaikista sopimuksen näkökohdista, koska tämä on sellainen asia, joka hankaloittaa prosessia ja se on tosiaan tullut hyvin merkittäväksi tässä keskustelujen aikana ja halutaan mahdollisimman nopeasti ratkaisu Kyproksen kysymykseen. Kiitos. Rouva Flotre. Nyt sitten meillä on mahdollisuus kuulla rouva Omen Räyttäniä, joka esittelee mietintönsä tästä, mietintöluonnoksensa tästä edistymisraportista jo keskiviikkona äh, ulkoasianvaliokunnan kokouksessa. Ja rouva Omen Räytten viideksi minuutiksi puheenvuoro teille. Mr. Chairman, Mr. Chairwoman, Arvoisa puheenjohtaja, minä pitäydyn tiukasti ihmisoikeuskysymyksissä. Me olemme täällä keskustelemassa tästä kysymyksestä oikealla hetkellä, koska eh, keskiviikko aamuna minä esittelen oman mietintöni AFET-valiokunnassa, mutta jatkan tästä hollanniksi. The eh, belangrijkste ontwikkeling. Niin, mielestäni kaikkein tärkein kehitys viime aikoina on ollut se, jonka Rova Flutre juuri sanoikin. Tämä erittäin laaja keskustelu Turkissa, erityisesti koskien kurdeja. Nämä ovat erittäin eh, rohkeita askelia, joita Turkissa on otettu. Mm, nämä ovat rohkeita ilmoituksia, mutta tietenkin niitä täytyy sitten seurata myöskin päätöksiä, tarvitaan lainmuutoksia ja niin edelleen. Ja omassa mietinnössäni kannustan äh, parlamenttia, hallitusta, oppositiota sekä äh, kansalaisyhteiskuntaa jatkamaan tällä rohkealla tiellä. Ymmärrän kyllä, että siellä ollaan hyvin arkaluontoisessa tilanteessa, mutta totta kai meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tällä demokraattisella muutoksella on nyt historiallinen mahdollisuus. No omassa mietinnössäni olen luetellut koko joukon kohtia, joissa äh, mainitsen tiettyjä lakeja, lakiehdotuksia, ja mainitsen sen, että niiden täytäntöönpano ei ole toiminut Turkissa. Ja miksi se ei ole mainin, toiminut? Se on toiminut siksi, että sieltä puuttuu instrumentteja niiden täytäntöönpanoon. Toinen asia on se, että mentaliteetti, asenne ei ole oikea. Esimerkiksi naisia syrjitään ja niin edelleen. Turkissa puuttuu yksinkertaisesti tietynlaista halua ja asennetta tehdä näitä muutoksia. No esimerkiksi avioliittojen solmiminen ja niin edelleen. On olemassa lakeja, jotka säätävät näitä asioita, mutta niitä ei vain panna täytäntöön. No sitten täytäntöönpanon lisäksi tilanne on sellainen, että oikeuslaitoksessa on puutteita. Olen jo useampaan otteeseen sanonut, että oikeus Turkissa on äh, riippumaton, mutta se ei ole puolueeton. On hyvin tärkeää, että kansalaisilla olisi jälleen luottamus äh, oikeuslaitokseen Turkissa. Siksi sanonkin mietinnössäni, että Turkissa tarvitaan pikaisesti lakeja, jotka äh, mahdollistavat oikeuslaitoksen reformin. No sitten ammattiliitot. Olemme aivan äskettäin huomanneet, että lakot ovat edelleenkin kiellettyjä Turkissa. Ja minähän olen usein sanonut, että työehtoneuvottelut ovat yksi asia, mutta jos ei ole halua olla samaa mieltä ja löytää yhteisymmärrystä, niin eihän siitäkään sitten tule yhtään mitään. Eli ammatti yhdistysoikeudet, siinäkin on vielä tekemistä. Lisäksi komissio oli yhdessä kohdassa erittäin kriittinen tässä edistymisraportissaan. Nimittäin mielipiteen vapaudessa artikla 301, sitä hyödynnetään edelleenkin ihmisten vainoamiseksi. Ja monet joutuvat vankilaan vain sanottuaan mielipiteensä. Eihän se sovi, eihän se sovi nykyaikaiseen yhteiskuntaan joka Turkki haluaisi olla. Lisäksi haluaisin sanoa jotain lehdistön vapaudesta. Tarkoitan tässä erityisesti Dogai-ryhmää sehän on saanut valtavan sakon ja mielestäni tämä ei ole minkäänlaisessa kohtuullisessa suhteessa todellisuuteen. Puheenjohtaja, ongelmahan on siinä, että on olemassa – liittoumia, jotka hyödyntävät omaa valtaansa viedäkseen läpi omia ajatuksiaan esimerkiksi energiayhtiöillä, rakennusalalla ja myös lehdistö tai lehdistöyhtiöissä, mediayhtiöissä on tällaisia liittoumia, jotka, jotka vievät vain, ajavat vain omaa etuaan. Puheenjohtaja, siinä oikeastaan nämä ihan pääkohdat omasta mietinnöstäni, niin ne halusin tuoda tässä kohdin esille. Muut kohdat esittelen sitten keskiviikkoaamuna. Kiitos. Kiitos rouva Oomen Räytten. Meillä on todella etuoikeus kuulla näitä teidän ajatuksianne ennen kuin te esittelette raportin ulkoasian valiokunnassa ja varmaankin ne asiantuntijat puheenvuorot, joita täältä kuulemme tänään, niin, niin vielä voivat vaikuttaa tähän mietintöönkin epäilemättä. Nyt sitten haluaisin antaa meidän vieraillemme puheenvuoron ja aivan ensimmäiseksi Erol Önderoglu, joka edustaa tätä 130 paikallisen sanomalehden ja sekä radio- ja televisioaseman kansallista verkostoa. Ja herra Önderoglu vastaa tässä verkostossa vapauteen liittyvistä kysymyksistä ja ja hänellä on vastuullaan tällainen seurantaprojekti, joka julkistaa neljännesvuosiraportteja. Olkaa hyvä, herra Önderolla, ja tervetuloa. Madame la Présidente, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä teitä tästä kutsusta. Me olemme päässeet keskustelemaan jo aikaisemmin lehdistön vapauskysymyksestä, samoin kuin ilmaisun vapaudesta Turkissa silloin, kun valiokuntanne oli käymässä Istanbulissa. Usean otteeseen otimme esiin jo näitä ongelmia ja me painotimme eh, sitä, miten eh, ikäviä käytännöt ovat eh, Turkin tuomioistuimissa tällä alalla. Ja tämä onkin merkittävin huolenaiheeni, jonka tässä esiin otan. Epäilemättäkin Eh, Erdoganin hallinto eh, on jo 2002 lähtien eh, saanut aikaan uudistuksia, jotta sopeutettaisiin ja sopeuduttaisiin eurooppalaisiin standardeihin. Ja tämä liittyy Turkin ehdokkuuteen Euroopan unioniin. Viimeisten neljän vuoden aikana on nähty, että valmisteluprosessi, kun mietitään uutta rikoslakia Turkkiin, varsinkin terrorismin vastaisissa laeissa on tullut tiettyjä oikeus ennakkotapauksia, jotka vaikuttavat ilmaisunvapauteen Turkissa. Eh, tämä ei koske pelkästään toimittajia, vaan eh, se koskee myös muita eh, toisin ajattelijoita, AY-ihmisiä, kustantajia ja aivan tavallisia kansalaisiakin. Kun hallitus valmistautui määrittelemään uudestaan rikoslain 2005. Toimittajat olivat, menivät mielenosoitukseen jo, ja halusivat ottaa esiin eh, ne vaarat, joita oli Turkin rikoslaissa. En voi tässä kaikkia artikloja ottaa esiin, mutta eh, siellä on kokonaista 30 säädöstä, jotka rajoittavat ilmaisun vapausta ja estävät toimittajien työskentelyä. Artikla 301 on asia, josta on keskusteltu hyvin paljon Turkissa ja kansainvälisestikin, äh, kun äh, Orhan Pamukin äh, Nobel-palkinto myönnettiin, se tuli esiin. Ja myös äärikansallismieliset ovat uhkailleet ja tapahtui myös murha ja yli 5000 ihmistä on joutunut syytetyksi tämän artiklan nojalta tai 159 artiklan pohjalta. Se oli aikaisempi versio tuosta artiklasta muitakin artikloja, mutta Leila Sana on tästä esimerkkinä. Hän sai 95 Saharov-palkinnon hänen tapauksensa osoittaa erittäin hyvin sen, miten nämä tuomioistuimet toimivat, kun kyse on siitä, että puhutaan Kurdistanista Turkissa. Se saattaa tarkoittaa sitä, että mennään hyvin eteenpäin ilmaisunvapaudessa, mutta jollekin toiselle tuomioistuimelle se voi olla ihan jotain muuta joten tällä hetkellä on hyvin vaikea puhua demokraattisista standardeista, jotka liittyvät ilmaisunvapauteen ja lehdistönvapauteen, koska neljä vuotta sen jälkeen, kun tämä uusi rikoslaki hyväksyttiin, ei ole artikla 301 osalta eikä myöskään niiden rikosten osalta, jotka liittyvät yllytykseen. Ei ole ennakkotapauksia terrorismin vastainen laki eh, hyväksyttiin 1991 eh, ja sitä on muutettu jo kolmeen kertaan. Ja eh, sen myötä tulemme aivan samaan asiaan. Silloin kun puhutaan terroristijärjestöistä Turkissa, vaikka kyse olisi aivan pasifistisesta ilmaisusta, niin silloin kyllä vaarantaa vapautensa ja saattaa joutua vankilaan. Naamok Turkan oli e, toimittaja, päivälehden toimittaja, joka yritti ottaa riskin sen riskin, että hän puhui PKKn johtajasta, kirjoitti hänestä koskien demokraattista vapautumista ja avautumista, koska sellaisen viestin hän hallitus antoi. Ja häntä vastaan nostettiin syyte ja otettiin esiin terrorismin vastainen laki ja sanottiin, että terrorismijärjestön tietojen levittäminen on rikollista. Mutta sanoisin, että kun katsotaan oikeuskäytäntöjä, niin ongelmia on hyvin paljon. Vaikkakin oikeuslaitos tekee uudistuksia, järjestää seminaareja ja sopeutuu myös demokratisointiprosessiin. Tällä hetkellä on paljon ongelmia käytännön tasolla. Toimittajien vankilaan joutumisriski on hyvin laaja. Minun mielestäni on tiettyjä, tiettyjä käytäntöjä, joiden avulla tehdään hiukan hienommaksi nämä toimittajien tuomiot ja toisinajattelijoiden tuomiot. Viisi tai kymmenen vuotta sitten heidät tuomittiin suoraan vankilaan. Ja kyse ei ollut siis ehdonalaisesta eikä muusta, mutta nyt on hiukan menetelmiä muutettu, mutta se ei tarkoita paljonkaan ihmisoikeusaktivisteille, koska syytetyksi toteaminen johtaa jo toimenpiteisiin. Nyt täytyisi todellakin tämä vankilan pelko, vankilatuomion pelko lopettaa. Ja rankaisemattomuus on myös ongelma, hyvin vakavakin ongelma Turkissa. Öö, Virkavalan edustajat öö, ovat öö, todellakin pidättäneet toimittajia mielenosoitusten yhteyksissä kiinnittäisin huomiota myös 2007 vapun mielenosoituksiin Istanbulissa. On aivan olennaista, että virkavallan hierarkia ryhtyy toimenpiteisiin, hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta, jotta nämä rikkomukset rankaistaan koska vankilatuomiot toisinajättelijöitä vastaan, virkavallan rankaisemattomuus on asia, joka todellakin vähentää uskottavuutta. Ja tässä siis tältä osin vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon herra Önderoglu. Ajattelin, että nyt olisi kohtuullista antaa suurlähettiläälle puheenvuoro tässä vaiheessa. Eli suurlähettiläs Kuneral, haluaisitteko käyttää puheenvuoron nyt ja sitten jatkamme muiden kanssa. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuri ilo saada olla täällä tänään keskustelemassa teidän kanssanne Turkin uudistusprosessista viime vuosien aikana. Ja henkilökohtaisesti toteaisin, että, että minusta on hienoa, että on tilaisuus tulla tänään noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun olen aloittanut toimeni Turkin pysyvänä EU-delegaattina e ja odotan kiinteää yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin ja myös komis, äh, valiokuntiin ja alivaliokuntiin meidän, äh, meidän toimikauteni aikana äh, Brysselissä, koska tämä on hyvin tärkeä rooli, jonka Euroopan parlamentilla on myös Turkin ja Euroopan unionin välissä suhteessa. Kuten tiedätte, Tur- Turkin neuvotteli Emekarish tapaa komission jäseniä Äh, parin päivän päästä. Muistuttaisin teitä, puheenjohtaja, että liittyminen Euroopan unioniin on strateginen tavoite äh, Turkille, ja näin on ollut jo vuosikymmeniä. Kaikki hallitukset, jotka viimeisen 46 vuoden aikana ovat olleet äh, virassa, siis vuoden 1963 jälkeen, jolloin ensimmäinen hakemus jätettiin, ovat olleet neuvotteluyhteydessä Euroopan unionin ja sen edeltäjään tämän politiikan osana, ja tämä koskee myös, myös nyky, nykyistä hallitusta, eikä ole pelkästään kysymys ulkopolitiikasta tavoitteena, vaan tiedämme, että EUn jäsenyysprosessi on ollut suuri ulkoinen käyttövoima hyvin kattavalle, kattavalle kattaville ö, poliittisille voimille, joita viime vuosina on, on ollut Turkissa, joilla on vahvistettu demokraattista järjestelmää ja oikeudellista perustaa perust, perusoikeuksien ja vapauksien kannalta. Uudistukset, joihin on ryhdytty, ovat aset, oikeastaan synnyttäneet uuden poliittisen kulttuurin ja tilanteen Turkissa. E, e, yksilöiden oikeudet ovat myös muuttuneet perustavanlaatuista on tällä hetkellä oikeudellisen järjestelmän keskiössä miehet tai, nais, miehet tai naiset, nuoret ja vanhat, kaikki, ovat, kaikki hyötyvät tästä prosessista. Demokratia vahvistuu, kuten sanoinkin, ja Turkin standardit perusoikeusasiassa ja vapausasioissa ja oikeusjärjestysasiasta äh, kehittyvät äh, vuosi vuodelta ja parantuvat vuosi vuodelta. Tämän Euroopan komissio on tunnustanut sen vuosiraportissa ja myös eri teksteissä, joita Euroopan parlamentti on hyväksynyt äskettäinkin eh, päätöslauselmassaan eh, laajentumistrategiasta. Eh, sehän hyväksyttiin viime viikolla ja me odotammekin rouva Oimen Roittinen mietintyä, jonka toivottavasti tulee olemaan saman henkinen. Ja totta kai Euroopan komissio jatkaa sen selvittämistä Turkki riittävässä mitassa täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit jäsenyyttä varten, jäsenyysneuvottelujen eteenpäin vientiä varten, niin kuin on suunniteltu. Ja sitten lopuksi merkittäviä juridisia uudistuksia on tehty melko lyhyenä aikana. Perustuslakia on muutettu kolmeen eri otteeseen vuodesta 2001 lähtien – ja kahdeksan uudistuspakettia on hyväksytty eh, ihan muutaman vuoden mittaan. 18 eh, artiklaa 15 eh, laissa on hyväksytty, jotka näkyvät. Se koskee siviilioikeutta, rikosoikeutta ja prosessioikeutta. Ne ovat niitä uusia lakeja, joita on äsken hyväksytty. Merkittäviä parannuksia on tehty artikloihin, jotka koskevat naisia esimerkiksi rikos- ja siviilioikeudessa ja muitakin lakeja ja asetuksia on näiden uudistusten täytäntöpanosta on niin ikään annettu. Ja nyt kun aikaa ei ole kovinkaan paljon, niin en aio mennä yksityiskohtiin tässä tämän prosessin selvittämisessä, mutta toteaisin vain, tai mainitsisin vain pari, muutaman merkittävän uudistuksen tai muutoksen, vuodesta 2001 lähtien, 2001 lähtien kuolemanrangaistus on ollut kielletty, koska se on äh, merkittäviä uudistuksia ja muutoksia on tehty rikos, äh, sivili- ja rikoslakiin ja myös kidutuksen äh, vastustaminen on, on äh, merkittävä prioriteetti ja nollatoleranssi on hyväksytty konseptiksi ja sitten rajoitukset eri kielten käyttämisen opetuksessa ja radiotoiminnassa, eh, jotka ovat muita kieliä kuin turkki, eh, ne on poistettu ja uuden eh, oikeudenkäynnin mahdollisuus on mahdollista nyt niiden uudistusten myötä, joita ei, joita ei tuomioistuimen taholta tullut. Ja meillä on uusia juridisia järjestelmiä sukupuolten tasa-arvoa silmällä pitäen. Ja mitä taas tulee 19 artiklaan perustuslaissa kansainväliset sopimukset perusoikeuksien saralla ja vapauksien saralla ovat nyt eh, prioriteettinen silloin, kun on, puhutaan lainvalintatilanteista, sovelletaanko kansainvälistä vai kansallista lainsäädäntöä. Ja eh, tässä on muuttunut tilanne ja kun myös naisten ja lasten oikeudet ovat tulleet eturintamaan, lainsäädäntöä on hyväksytty ja instituutioita on luotu, joilla on tarkoitus panna täytäntöön tämä lainsäädäntö ja tämä on vaikuttanut selvästi myönteisesti suureen yleisöön. Esimerkiksi sanktioit, joita on tehty näissä niin sanotussa kunniamorhissa, on, niitä on tiukennettu hyväksymällä uusi rikoslaki ja siviili- ja sotilasasiat ovat olleet myös sellaisia, 2003 otettiin merkittäviä askeleita, jonka mukaan syveleitä ei enää voi samalla tavalla syyttää sotilastuomioistuimissa. Ja ensimmäistä kertaa hyväksyttiin myös kansallisen turvallisuusneuvoston pääsihteeri ja sen neuvoantava luonne vahvistettiin budjettiin läpinäkyvyyden takaamiseksi, annettiin oikeus selvittää myös sotilaspuolen kuluja. Tämä edellyttää täyttä parlamentaarista valvontaa ja sotilaiden edustus siviililaitoksissa, kuitenkin koulutuslaitoksessa ja AV-laitoksessa ne on poistettu. Tärkeitä askeleita on otettu kulttuurioikeuksien laajentamiseksi ja tämä alkoi myöntämällä lupa yksityisiin kursseihin, jolloin voidaan opettaa muita kieliä ja murteita kuin turkkia – ja tämä on ensimmäinen askel prosessi, joka jatkuu eteenkin. Ja yksityisopetus on avattu useissakin paikka, useallakin paikkakunnalla, mukaan lukien Istanbul vuodesta 2004 lähtien. Mutta täytyy muistaa, että, että ne jouduttiin sulkemaan, koska kiinnostusta ei ollut. Yleisradiotoiminta eli äh, kielille ja murteilla mahdollistui vuonna 2004 ja rajoitukset joita aluksi sovellettiin, eh, tähän on poistettu, niin kuin tuli myöhemmin mainitsemaan. Mutta näiden uudistusten täytäntöpano on hyvin tärkeä elementti, ja se on ehdottoman välttämätön osa tätä kokonaisuutta. Ja tässä on keskeisellä siellä on myös virkamiesten koulutus. Anteeksi, meillä loppuu aika pikkuhiljaa, että voitteko Voitteko päät pikkuhiljaa lopetella? Kiitoksia. No olen pahoillani. En voi jatkaa tätä esitystäni, mutta fakta on kuitenkin, tätä halusin alleviivata, on se, että nämä uudistukset ovat olleet äärimmäisen kattavia ja kokonaisvaltaisia, ja täytäntöönpano on keskeinen prioriteetti ja myös koulutus on merkittävä osa tätä prosessia ja paljon on tehty tässäkin katsannossa. Anteeksi, mutta muuten kollegoille ei ole aikaa esittää. Olen pahoilla nyt. Nyt se oli 10 minuuttia siinä se. Ja olkaa hyvä ja lopettakaa. No lopetan viittaamalla uuteen uudistusprosessiin, joka on, josta on ilmoitettu äskettäin demokraattinen avautumisprosessi joka tavallaan saa päätö, saattaa päätöksen ja laajentaa tätä työtä, jota on tähän mennessä tehty. Ja osana tätä kooditiedekuntia perustetaan yliopistoihin, uusi syrjinnänvastainen komissio perustetaan ja, ja mahdollisuus yleisradiotoimintaan kurdin kielellä ja muilla kielillä ja murteilla. Sitä tullaan laajentamaan. Silloin suurlähettiläs, minä pyysin teitä päättämään, olen pahoillani. Koska tällainen lausuman lukeminen, niin te, teillä on ollut jo se kaksi minuuttia, että pyysitte viimeinen, viimeinen virke teidän luvallanne. Sanoisin, että kuten Lovarova Flotre mainitsi, tämä on tietenkin asia, että että nämä uudistukset ovat asioita, jotka vaativat vahvaa keskustelua ja on erilaisia käsityksiä ja pitäisi ymmärtää, että prosessi ei, prosessi ei saada päivässä valmis, niin kuin ei Roomaa rakennettu päivässä. Paljon kiitoksia. Niin me tietenkin voimme ottaa asioita, e, kysymyksiäkin esille, joita kollegat esittävät. Sitten seuraavaksi edustajat Prodi ja Hauvit, jotka haluavat pyytää puheenvuoroa. Ja sitten kolmaskin kollega lyhyesti, koska meillä on vielä kaksi muutakin äh, lausumaa, jotka täytyy tehdä. Ja täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Meidän täytyy rajoittaa puheenvuorot kahteen minuuttiin. Hauvits, työllisyyspuheenvuoro. Sorry, my, my, uh... Anteeksi minä en halunnut puhua ennen vieraita. Vast, mehän olemme täällä sen tähden, joten minä ehdotin, että me avaamme puheenvuorot nyt alivaliokunnan jäsenille ja sen jälkeen kommentit Amnestiltä ja komissiolta. Muussa tapauksessa te ette enää ehdi puhumaan, mutta nyt sitten parlamentin jäsenet ensin. Voisitteko kertoa, miten monta minuuttia voimme käyttää? Siis Brody eh, ja te, eh, näyttäkää nimenne. Otamme kaikki puheenvuoropyynnöt. Eh, eli sitten Brody, kaksi minuuttia. Kiitokset. Haluaisin esittää yleisen huomion Minulle nämä neuvottelut Turkin kanssa ovat erittäin tärkeitä. Turkki on tärkeä maa, joka voi kantaa kortensa kekoon tässä yhteisessä hankkeessamme. Äh, se voi myöskin vaikuttaa meidän maailmankauppaamme ja myöskin vaikuttaa tietenkin rauhan aikaansaamiseen maailmassa. Pidän tätä erittäin tärkeänä siksi, että aina puhutaan konflikteista islamin ja lännen välillä. Tämä on mielestäni suuri virhe, nimittäin kyse ei ole eh, sivilisaatioiden välisestä törmäyksestä tai islamin ja lännen välisestä konfliktista. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että täytyy tehdä ero eh, yhteiskunnallisten ja uskonnollisten asioiden välillä. Äh, suhteet Turkkiin ovat hyvin tärkeitä minulle, sillä mielestäni äh, tässä voimme vaikuttaa maan lainsäädäntöön ja sen muokkaamiseen. Voimme johdattaa Turkkia siihen suuntaan, mihin me haluamme. Se on edellytys ihmisoikeuksien hyväksymiselle. Ja tämä on sellainen asia, johon me voimme vaikuttaa. Me voimme siis vaikuttaa rauhaan, ja sellaiseen osa-alueeseen, joka on erittäin arkaluontoinen ja jota aliarvioidaan täysin. Kiitos herra Prodi ja kiitos myös siitä, että olitte tiivissanainen. Sitten herra Hauit, olkaa hyvä. Thanks, President. First, it's great that Kiitoksia. Niin äh, haluan äh, kommentoida vielä äh, Flowtrea ja eh, Röyteniä erittäin hienoa. Hän on aivan oikeassa, eh, kun hän sanoo, että meillä on tässä keskustelussa ihmisoikeusulottuvuus, mutta olen hyvin kiitollinen siitä, että eh, tässä käytetään alivaliokuntaa, jotta käydään läpi näitä keskusteluja. Minun mielestäni on tärkeää, että sanomme, että olemme tarkastelleet ihmisoikeuskysymyksiä jo vuosia ja jatkossa teemme näin edelleen. On tärkeää, että kritisoimme, mutta meidän pitää tehdä se myös siinä yhteydessä, että meidän täytyy katsoa, mitä edistysaskelia on tapahtunut. Muussa tapauksessa annamme väärän viestin turkkilaisille. Ja tässä haluan tervehtiä uutta suurlähettilästä. Pari kommenttia täällä eh, kuulemisessa olijoille. Ensinnäkin AY-laki eh, on eh, sellaisessa tilanteessa, että siinä halutaan mennä nopeasti eteenpäin, mutta miten paljon katsotaan näitä AY-oikeuksia ja niiden suhteita ihmisoikeuksiin ja Kööpenhaminen kriteereitä. Ja sitten ilmaisuvapaus, artikla 301, miten paljon on näitä koulutusmahdollisuuksia, joita on annettu, jotta ymmärretään, mitkä ovat Euroopan vaatimukset ihmisoikeuskysymyksissä, miten tämä koulutus on vaikuttanut ja mitä voisimme vielä tehdä. Ja lopuksi vielä kurdialoitteesta me Eh, haluamme. Me olemme tyytyväisiä siihen, että eh, ollaan tehty, otettu edistysaskelia, mutta edelleen pitää tehdä töitä. Ja nyt sanotaan, että halutaan nämä perustuslaillinen muutos, jotta eh, saadaan aikaan muutoksia kurdien kulttuurisissa oikeuksissa. Ja tässä mm, myös merkittävimmät poliittiset puolueet, että niiden pitäisi päästä tässä eteenpäin. Mitä voidaan tehdä, Turkin parlamentissa, jotta saadaan aikaan konsensus äh, suurien puolueiden kesken. Kiitos. Serra Hauit. Sitten luettelen tässä vaiheessa puheenvuorojen käyttäjät, niin toivottavasti ymmärrätte sitten olla aika tiivissanaisia. Herra Tanok, Rova Brepols, äh, herra Hadzi äh, herra Görens, herra Deva ja sitten meillä on vielä kaksi Eh, asiantuntijapuheenvuoroa. Herra Tano, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Well, there are, there are two... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin tämä sisäinen näkökohta, joka liittyy Turkin juridiseen ja oikeudelliseen järjestelmään ja erityisesti uudistukset ihmisoikeuksien ja demokratiasioiden eteen. Ja brittilehdistössä tänään viikonloppuna oli juttu, jossa puhuttiin avoimesti havosta miehestä, joka murhattiin tiettävästi oman isänsä toimesta – edelleenkin on syytöksiä riippumatta siitä, mitä, mitä suurlähettely sanoi, että näitä kunnia, niin sanottuja kunniamurhia ei edelleenkään kunnolla tutkitaan poliisin toimista ja, ne, ja sitten että tässä saa ainoastaan nimellisiä rangaistuksia. Minä itsekin olen huolestunut tästä jatkuvasta oikeuksien puutteesta myös yhteiskunnassa. Tämä koskee kristittyjä ja erityisesti tämä jatkuva, siis kreikkalaisortodoksien seminaarin sulkeminen, jonka, jonka hallitus teki aikana, sitä ei vieläkään avattu, vaikka jatkuvasti on vakuutettu viime vuosina, että se avattaisiin pikapuoliin. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tämä olisi valtavan suuri ele ei pelkästään symbolinen ele, joka osoittaisi, että suvaitsevuutta löytyy myös kreikkalaisortodoksisten pappien koulutukseen, mutta se ei nyt mahdollista, koska se seminaari on suljettu. Haluaisin puhua muusta asiasta, joka on Turkin rooli maailmassa ja meidän yhteiset arvomme tässä keskittyisi sen jäsenyyteen islamisen maiden konferenssiin kaksi viikkoa sitten. Tämä kokous pidettiin Istanbulissa ja siellä Richard oli tervetullut tähän kokoukseen ja hän häntä pidettiin Turkin ystävänä. Haluaisin muistuttaa, että presidentti Ahmed taas on ihminen, joka on on vastustanut YK päätöslauselmia, se haluaa hävittää YK jäsenmaan Israelin maan päältä ja hän haluaa myös poistaa homot ja muut vastaavat. Ja myös sitten Bashir, joka oli kutsuttu paikalla, hän ei kuitenkaan sitten tullut viime hetkellä, miten itse asiassa Tämä on mahdollista ymmärtää, että Turkki on, äh, on tällaisten ihmisten kanssa, jotka kuitenkin sotivat eurooppalaisia arvoja vastaan. No, mutta minun on oltava hyvin ankara, koska minulla on erittäin pitkä lista puheenvuoropyyntöjä, jotka tulivat hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ja haluaisin vain sanoa, että jos kaikki myöhästyvät 20 minuuttia kokouksesta, niin näin tässä sitten käy. Eli Rouva Brepos seuraavaksi, olkaa hyvä voorzitter. Ik zou aan ehm, de ambassadeur eigenlijk een, vraag willen stellen in verband met... Kiitokset. Haluaisin esittää kysymyksen suurlähettilälle. Tämä kysymykseni liittyy demokraattiseen avautumiseen ja kurdiongelmaan. Te esititte konkreettisia ehdotuksia, mutta johtaako tämä nyt pelkään Turkki, Turkkia koskevaan ratkaisuun? Tässähän ei puhuttu mistään vuoropuhelusta kurdien kanssa. Toisin sanoen tämä kurdikysymys, jos sitä ei edes tunnisteta ongelmaksi, niin miten ihmeessä tähän löytää sitten ratkaisu? Kurdikielen käyttö esimerkiksi on politiikassa edelleenkin kiellettyä. Jos tulkitaan terrorismin vastaisia lakeja hyvin laajasti, niin ehkä tämä johtaa juuri ongelmaan, jos kurdeja esimerkiksi syytetään ja heidät heitetään äh, vankilaan. Tässähän mainittiin tämä kuuluisa tapaus jo. Vapaa keskustelu kurdikysymyksistä on tärkeää ja tällähän puhuttiin myöskin oikeuslaitoksestamme toimittaja mainitsi tarkko joukon tapauksia. Haluaisin siis kysyä, kuinka aiotte löytää uskottavan ratkaisun? Olisi hyvä, jos puhuisimme ihan konkreettisista tapauksista. Sitten herra ja nyt minun täytyy siis lyhentää nämä puheenvuorot yhteen minuuttiin. One minute please each from now on. Kiitoksia, puheenjohtaja. Οι παριστάμενοι και ίσως και οι φίλοι από την Τουρκία να θεωρούν ότι αμέσως θα γίνει μια επίθεση ja tulee Kyprokselta. Tässä en nyt halua lähteä hyökkäämään mitenkään Turkkia vastaan, mutta puheenjohtaja sanoin, että olen objektiivinen. Olen Euroopan unionin sekavaliokunnassa mukana ja olin äskettäin Smirnissä, jossa, jossa oli juttu 31 Turkki, AY-aktiivia vastaan ja oli kysymys työehtosopimusoikeuksista ja lakko-oikeuksista. Siinä oli kysymys virkamiehistä on sinällään oikeus järjestäytyä AY-liittoon, mutta lakkoilla ei saa. Ja tässä on otettu omia oikeusjuttuja, koska siinä sanottiin, että he ovat niin sanotun terroristijärjestön jäseniä. Ja ainoa todiste, joka oli, oli äh, lentolippu, joka näillä ihmisillä oli, jolla todistettiin, että he olivat ratkustelleet diapakeakaan. No hyvä, Totta kai koko tämä kirjeenvaihto, sitä seurattiin sähköpostia, seurattiin, siinä, siinä rikottiin ihmisoikeuksia. Toinen asia, 301 tämä artikla ei riitä, että sanotaan vain, että Turkki tarkastelee asiaa toisella tavalla. On, nyt on niin, että, että äh, tämä täytyy, kohta täytyy poistaa perustuslaista. Sitten lopuksi kysymys. Täällähän oli menettely, hallituspuoletta vastaan. En tiedä, miten tämä prosessi veni. Minulla on sellainen kuva, että tämä prosessi jatkuu edelleenkin. Oli, tuli sakkorangaistus, mutta sitten, edelle, sitten miten tämä juttu päättyi? Seuraavaksi, olkaa hyvä. Oui, merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää pysyvälle edustajalle kysymyksen, Turkin pysyvälle edustajalle. Ei voida kieltää, etteikö oltaisi päästy eteenpäin ihmisoikeuskysymyksissä Turkissa. Tämä on aivan aika uutta, että on päästy näin laajalti eteenpäin. Vähemmän uutta ovat nämä tekstit, jotka kodifioivat normit ja standardit, joiden mukaan Turkki menee eteenpäin. Tässä on nähtävissä, että liittymisprosessi EU-hun on ollut veturina. Ja haluaisin tästä kysyä kysymyksen, koska teillä on näkemystä ilmapiiristä, poliittisesta ilmapiiristä Turkissa eikö kaikkea tätä toimintaa voitaisi asettaa tässä sen suhteen kyseenalaiseksi, miten kehitys menee ihmisoikeuskysymyksissä. Herra Deva, olkaa hyvä. I'm a long-standing friend of Turkey. Olen pitkä, olen aikaisia Turkin ystäviä, olen tuntenut monia Turkin johtajia ja tässä on sellainen väärinkäsitys, että Euroopan unioni puhuu Turkista. On hyvin tärkeää meille, että meillä on maallinen valtio, kuten Turkki, meidän Euroopan mantereemme rajoilla. Jos ei ole tällaista maallista valtiota niin kuin Turkki Euroopan mantereen rajoilla, niin silloin, että toinen vaihtoehto on katsoa Turkin takamaata, joka ennen Kemal Atatürkia ja ennen nykyistä, nykyaikaista Turkkia. Ottomaanien valtakunnalla oli velkoinen valta. Me unohdamme tällaisia asioita, joita Kemal teki. Hän modernisoi Turkin, myös sen kielen. Hän muutti koko käytännön. Ja jostakin syystä me emme koskaan puhu siitä, mitä Kemal Atatürk siellä teki. Kiitos erittäin paljon, herra Deva. Sitten varapuheenjohtaja Sempi, olkaa hyvä. So. Janaku. Oh. Eh, sitten rouva Janaku, olkaa hyvä. Te en näe teitä ollenkaan, mutta puhukaa. Kirja Proedre, θα ήθελα να ρωτήσω τον δημοσιογράφο, τον κύριο Ντέρ. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen toimittajalle. Nimittäin mitä tulee näihin vapauksiin. Näyttää siltä, että ongelmia on, vaikka edistystä onkin tapahtunut lehdistön vapauden suhteen. No nyt sitten takavarikoidun omaisuuden palauttamisesta. Oletteko sitä mieltä, että on mahdollista, että ryhdytään vielä lopullisiin toimiin, erityisesti koskien tätä yksityisomaisuutta ja sitten valtiosta? ja valtion roolista. Kuinka pitkälti nämä äh, toimet voivat toimia myös Turkin syrjäisillä seuduilla? Äh, oikeuksia poljetaan mainituista syistä, kunnia syistä ja niin edelleen. Siellä on paljon rikoksia. Ja nyt sitten se, mikä liittyy lakiin, niin kuinka tämä kaikki sitten voidaan estää ihan käytännössä? Kiitos rouva Jannaku. Nyt ajattelin, että teemme näin, että, että pyydämme Amnesty Internationalin turkkitutkija Andrew Gardneria käyttämään lyhyen puheenvuoron. Ja se ei nyt varmaankaan voi olla kolmea minuuttia kauempaa. Olen hyvin pahoillani tästä, mutta uskon, että keskitytte olennaiseen. Olkaa hyvä, herra Gardner. Well, thank you very much for this. <clears throat> Kiitoksia tästä mahdollistumisesta. Tämä on paikallaan puhua ihmisoikeuskysymyksistä Turkissa nyt, tässä ja nyt. tarkastella niitä sopimuksia, mitä on ö, tehty ja kun on puhuttu demokraattisesta avautumisesta Tur- Turkissa, ehkäpä kun ajattelemme näitä kahta asiaa historiallisesti Ehkäpä tämä on tilaisuus, hyvä tilaisuus puhua myös ilmaisuvapauden suojasta Turkista, koska tällä hetkellä eh, eh, kriittiset puheet Armeniasta ja Kurdista Turkissa ovat kuitenkin niitä pääasioita, joissa rikosprosesseja syntyy tällaisista puheista. Ja toinen juttu on kritiikki valtiolaitoksia kohtaan, erityisesti asevoimia, Turkin asevoimia kohtaan, joka on toinen juttu Armenian äh, ja kurditilanteen ohella sellainen kysymys, jossa ryhdytään rikosprosesseihin tuon tuostakin. Tärkeää lienee myös silloin, kun puhutaan ilmaisuvapauksesta, ilmaisuvapaudesta äh, Turkista, että, että mi, mihin ryhmiin näitä rikosprosesseja kohdennetaan – niin kuin Andrew Rokola sanoi omassa puheessaan, on kirjailijoista, toimittajista, äh, kustantajista, e, ihmisoikeusaktivisteista ja juristeista, myös äh, kurdipuolueen aktivisteista ja niin poispäin, jotka ovat useimmiten olleet näiden rikosprosessien kohderyhmiä. Mutta sen lisäksi, mikä liittyy e, ilmaisuvapauteen, ja tässä kohdennettu kohteena olevien ryhmien täytyy myös muistaa äh, nämä tre, erilaiset trendit sen suhteen, mikä tyyppisiä puheita estetään käyttämästä. Äh, hyvin usein keskusteluissa ilmaisuvapaudesta Turkissa on esitetty sitä kantaa, että pieni äh, muutama artikli, kuten 301 rikoslaissa, siinä rajataan ilmaisuvapausta – vapautta ja muuten puhuu sitten näistä muiden artikkelien täytäntöönpanosta. Tämä on usein esille otettu näkemys noin niin kuin ongelmana, mutta luulen, että on monia perustavanlaatuisia ongelmia, jotka tavallaan antavat lisää potkua tähän ongelmaan. Nimittäin se, että rikoslain monet artiklat suoraan vapauttavat eh, ilmaisuvapautta sellaisella tavalla, joka ei ole perusteltu kansainvälisen oikeuden pohjalta. Yksi niistä on, on 308 tässä rikoslaissa tai 308, joka estää eh, kritiikin esimerkiksi eh, valtiolaitoksia kohtaan. Tämä on yksi esimerkki niistä artikloista, jotka suoraan rajoittavat ilmaisuvapautta, joka ei ole millään tavalla perusteltua, mutta laajemmassa mielessä tämä ongelma liittyy eh, ilmaisunvapauden rajoituksiin. Ei, puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, jota pidetään, eh, jota tulkitaan hieman epä, aika epämääräisesti, jolloin syntyy juridinen kaos joka on sitten johtanut näihin rikosprosesseihin. Jos on pakko lopettaa, niin sitten on. Uh, Ambassador, you see that we are not... But also with... Sulla, että jos näette, että emme ole tiukka pelkästään teidän kanssa, vaan myös Amnesty Internationalin kanssa. Voisitteko puhua hyvin lyhytsanaisesti? Brief. But I need to be precise. Tässä täytyy olla teidän kanssanne hyvin täsmällinen, eli kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niihin. Mikrofoni. Do I have to repeat my first... Pitääkö nyt toistaa tämä ensimmäinen lause? Aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat esittäneet kysymyksen. Minä odotan kovasti, että voin vastata tässä esitettiin useita kysymyksiä ja minä yritän vastata niihin, jotka sain ylös. Tämä kysymys, joka liittyy rikoslakiin. Tuomareiden pitää sopeutua uuteen lainsäädäntöön ja myös poliisi ja syyttäjäviraston ja tätä varten tietenkin äh, tarvitaan koulutusta, se on hyvin tärkeää. Ja paljolti äh, sitä tapahtuukin. Me toivomme, että nämä ongelmat äh, ratkaistaan nopeasti. Ja sitten vähemmistöistä paljon parempi vuoropuhelu niiden kanssa. Tämä liittyy uuteen lainsäädäntöön ja myös omaisuuskysymyksiin. Hebiladassa oli koulu. Turkki on maallinen maa. Siellä täytyy tätä miettiä myös koulukontekstissa ja demokraattinen avautuminen on aivan totta, aivan kuten Rouva Flotra sanoi. Meillä ei tällä hetkellä ole konsensusta konse- mm, perustuslaillisesta muutoksesta hallitus yrittää saada aikaan vuoropuhelua kaikkien poliittisten voimien kesken, mutta nyt pitää sopia sellaisista uudistuksista, jotka, ei tarvitse, jotka eivät tarvitse perustuslaillista uudistusta. Kiitos. Vastaisitteko tähän kysymykseen, joka ihan tismalleen esitettiin teidän suuntaan? Kysymys Kyproksesta. The question, η ερώτηση ήταν, κύριε Πρέσβη, για το 301, αν συμφωνείτε ότι πρέπει να... 301, oletteko samaa mieltä, että se pitäisi poistaa tämä artikla? ja myös menettely hallituspuoluetta vastaan, siis rikosprosessi hallituspuoluetta vastaan, miten se on edennyt, niin tietääkseni se ei ole vielä päättänyt, siinä sakkorangaistus langetettiin, mutta luulen, että tämä prosessi edelleenkin on päällä. Haluaisin siihen vastauksen. Kiitoksia. Ambassador. Um, on, on, on 301, uh, Madam uh, puheenjohtaja on monia maita, joilla on samantyyppisiä lakeja, ja me olemme seuranneet malleja muista paikoista, enkä usko, että, että 301 täydellinen poistuminen on tarpeen tai tar... sitten tämä juttu hallituspuoletta vastaan se on saatu päätökseen perustuslakituomioistuimissa ja muita toimia ei enää ole. Mainitsen vain, että ilmeisesti eräissä muissa maissa on samantyyppisiä artikloja niiden rikoslaissa, mutta me tässä alivaliokunnassa – vastustamaan kaikkia niitä, on sitten Kiinassa, Turkissa tai Venäjällä tai muualla. Sitten Rova Fotre. Niin, ja Ranska vielä sanalueella. Sitten Filori komissiosta. Haluatteko te esittää lyhyet kommentit siitä, miten komissio näkee ihmisoikeustilanteen Turkin, Turkissa. Se on tämän kuulemistilaisuuden viimeinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Kiitoksia puheenjohtaja mä yritän puhua hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluan todeta, että monet puhujat ovat viittaneet komission kertomukseen. Tämä, tässä haluan kiittää kollegoja työskentelystä. En enää toista sitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet siitä, mitä olemme sanoneet 14.10. julkaistussa edistymiskertomuksessa ainoastaan ähm, mainitsisin, että ne täytyy katsoa, mistä ne äh, ollaan äh, tulossa. Täytyy katsoa, että kehitystä mm, on ollut mielenkiintoista kehitystä viime vuoden aikana. Äh, myös EU-vaatimia uudistuksia osaltaan tämä kehitys tuo ikään kuin merkittävän muutoksen menneeseen. Tästä esimerkkinä kulttuuriset oikeudet ja myös muiden mm, kuin turkin kielen käyttö Turkissa. Me olemme, nyt on saatu kurdinkielinen TV-kanava, joka lähettää ympäri vuorokauden ohjelmaa. Ja tässä on tullut esiin myös audiovisuaalinen laki, joka poistaa kaikki rajoitukset, jotka liittyvät muihin kuin turkinkielisiin lähetyksiin. Ja tässä tarkoitetaan julkista ja yksityistä radio- ja TV-toimintaa. Enää ei ole mitään nämä käännösvaatimuksia. Se koski ainoastaan lastenohjelmia ja e, näin e, olisi hyvä, että seurataan kehitystä Turkissa, e, koska nähdään, että muutos on aivan vallankumouksellinen. Halusin vain viitata tähän näkökohtaan. Kaikki muut ovat puhuneet ongelmista, joita ilmeisesti, e, aivan ilmeisesti on. Me olemme puhuneet näistä laajalti kertomuksessamme ja jatkamme vuoropuhelua Turkin viranomaisten kanssa, jotta saadaan aikaan merkittäviä e, parannuksia e, ja siten ensi vuosi olisi vielä myönteisempi kuin tämä kuluva vuosi. Thank you very much. I'm convinced that, uh... Kiitoksia. Olen vakuuttunut, että Turkin tarina ja Turkin tie kohti Euroopan unionin jatkuva tarina ja säännöllisesti aivan kutsua Rova Flotrin ja Olin Raittenin tulemaan tänne äh, puhumaan tästä ja antamaan todistuksia asiasta. Kiitoksia tästä. Me jatkamme sitten suljetuin ovin. Meillä on luottamuksellinen keskustelu kolmesta eh, ihmisoikeuskonsultaatiosta Ruotsin puheenjohtajakaudelta. Komissio on mukana myös tässä keskustelussa. Kaikki muut paitsi jäsenet ja henkilökunta poistukoon.